Uh, colleagues, can we... Um... No niin, mitäpä jos aloittaisimme. Kaikki asettautuisivat paikoilleen. Good. Well, good morning. Good afternoon, everybody. Iltapäivää kaikille. varapuheenjohtaja Lara Komi äh, johdattelee teidät eh, iltapäivän esityslistan eri asiakohtien äh, pariin. Ensin pari il- ilmoitus äh, mm, asioita. Tän toivoisin, toivotan tervetulleeksi Jön Dallin tänne paikalle. Olet ollut komissaari ehdokkaana ja hyvin innokas valiokunnan jäsen täällä jatkokokouksessa istutaankin sitten toisessa järjestyksessä varmaan sinä täällä ja, ja me siinä vastapäätä. Mukavaa, että pääsit paikalle. Pari lyhyttä ilmoitusasiaa koordinaattoreilla oli hyvin, hyvin rakentava kokous. Meillä on tukkuhankkeita vireillä. Niistä raportoidaan sitten joulun jälkeen lausuntoja, omia oma-aloitemietintöjä ja sen sellaista. <clears throat> Niistä sitten tuonnempana niiden piste- ja muusta ryhmäjaosta. Jaottelusta sitten tuonnepana lisää. Siinä, sieltä nousee esiin esimerkiksi PK-sektorin lainat. Se, se nousee täysistuntoonkin esillä. Meillä oli kaksi suullista kysymystä, joista on aiemmin sovittu. Yksi äh, liittyy uhkapeliin ja toinen, toinen sitten äh, ammattipätevyysien äh, tunnustamisdirektiivin pulmat ensi Strasbourgissa torstai-aamuna, siis 17. päivä joulukuuta ovat nämä kysymykset sitten vastausvuorossa. Olkapas tuolloin paikalla mieluusti. Sen vuoksi eh, joudumme välitettävästi eh, hylkäämään eh, Ruotsin ministerien kanssa suunnitellun palautesession. <clears throat> Mutta meillä on toinen houkutus teille maanantaina 18.30 kello 20. Valiokunta pitää erityisistunnon. Ja silloin, silloin voitte sitten Mario Montille esittää kysymyksiä, joka siis Monti teettää komission nimissä selvitystä sisämarkkinoiden tavalla uudelleen käynnistämisestä. Se, se, siellä tietysti John Daly, komissaari Tarjokaana ja, ja muut kiinnostuneet toki sinne sitten paikalle. Siitä tulee erillinen kutsu vielä, kokouskutsu vielä. Nämä olivat nämä ö, ö, ilmoitusasiat ja nyt sitten Lauralle puheenjohtajan nuija. Eh, grazie mille. Eh, io devo scusarmi anticipatamente se sbaglio. Minä pyydän heti aluksi anteeksi, jos minä erehdyn lausuessani nimiänne. Minä teen kaiken teen parhaani, jotta äänänne mahdollisimman oikein. Ja korjatkaa minua ihan vapaasti, jos huomaatte, että en onnistu siinä oikein hyvin. Haluaisin antaa puheenvuoron rouva Tuunille, joka kertoo näkemyksistään ehdotetuista tarkistuksista, jotka liittyvät sisämarkkinoiden tulostaulun arviointiin ja siihen liittyviin tarkistuksiin. Tämä minä haluan aloittaa kokouksen tällä. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Tästä mietinnöstähän puhuimme jo viime kokouksessa ja olen saanut 36 tarkistusta siihen sitten keskustelujen jälkeen haluaisin nyt hakea yhteisymmärrystä. Ja haluaisin katsoa, voimmeko saada kompromisseja aikaan ja useimmassa tapauksessa näin on käynytkin. Ja nyt meillä on asiakirja, jossa on otettu huomioon kaikki nämä tarkistukset. Teilläkin on se siellä käsillä. Osa tarkistuksista vedettiin pois keskustelujen jälkeen ja sitten on kolme kompromissitarkistusta jotka mielestäni vaikuttavat komission asiakirjaan oikein myönteisesti, tekevät sitä aiempaa selkeämmän ja todella luovat edellytyksiä sisämarkkinoiden tilanteen parantamiselle. Minun ja varjoesittelijöiden tekemän työn sekä muiden aktiivisesti osallistujien työn jälkeen olemme onnistuneet samanaikaiseksi hyvin selkeän ehdotuksen. Direktiivien täytäntöönpanon ja kansallisen lainsäädännön osaksi siirtämisen parantamiseksi esimerkiksi kotisivujen parempi toimivuus, sisämarkkinafoorumi, ja toivomme, että komissio meidän avullamme nämä myös panee täytäntöön. Jos teillä on kysymyksiä näistä, niin olen käytettävissä ja vastaan mielelläni. Ja jos kysymyksiä ei minulle ole, niin ehkä varjoesittelijät voivat sanoa myös muutaman sanan. Eh, Minä kiitän teitä tehdystä työstä. Ja nyt käännyn varjoesittelijän puoleen. Toivottavasti äännän nyt oikein. On Knauk. <coughs> Merci madame. Euh, je tiens tout... Kiitos rouva. Haluan ensiksi kiittää esittelijää hänen tiimiään tehdystä työstä, koska yhteistyö varjoesittelijän kanssa oli erityisen hyvää, tehokasta ja merkittävää tämän asiakirjan tiimoilta. Minä olen ehdottanut aika paljon tarkistuksia, joissa halusin korostaa kolmea keskeistä ajatusta. Ensinnäkin, kuinka välttämätöntä on hyväksyä, kun hyväksymme sisämarkkinoiden tulostaulua, meidän pitää saada laadullisempi lähestymistapa, jonka avulla me voimme paikantaa näissä direktiivien siirtämissä vai ilmenevät puutteet. Jos tämä tulostaulu ei saa olla vain mikään painostuskeino jäsenvaltioita kohtaan, sen pitää olla työväline, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää viime aikoina ilmenneet vaikeudet silloin, kun direktiivejä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Me tiedämme todellakin, että Tämä transpositiovaje voi johtua myös siitä, että ei, että laat, eurooppalainen lainsäädäntö on ollut huonoa tässä ylimenovaiheessa tai siirtovaiheessa. Eli jatkossa pitää nähdä enemmän vaivaa silloin, kun tämä siirtymävaihe on käsillä, että ei olisi sitä riskiä, että se siirretään huonosti, epätäydellisesti tai vajeellisesti kansalliseen lainsäädäntöön johtuen vajavaisesta viestinnästä ja tiedon puutteesta. Tiedän, että Rova Tuun on samaa mieltä kanssani näistä eri kohdista ja olen siitä erittäin iloinen, mitä tulee sitten muiden IMKO-valiokunnan jäsenten jättämiin tarkastuksiin. Ainut ongelmakohta on on tarkistus 19 herra Harborilta. Tuntuu, että tämä hanke sisämarkkinoiden Tysan taulusta ei ole oikein sopiva ajankohta nyt keskustella tästä. Me tiedämme, että tämä on erittäin herkkää ja synnyttää kiivaita mielipiteitä, mutta tästä voidaan keskustella varmasti myöhemmin. Kiitos. Grazie mille. Ora chiederei. Kiitos paljon varjoesittelijälle. Ja nyt rouva Havre. No, no. Uh, Kiitos uh, puhe, minä tässä Biilanin uh, nimissä täällä. Minähän jätin nämä useimmat muuto, muutosesitykset ryhmäni nimissä, joten joudan niitä kommentoimaankin. Erityisesti haluaisin nyt puhua sisämarkkinatesti eh, numero 19, johon äsken viitattiin. Tämähän ei ole millään muotoa mikään uusi käsite. Siitä äänestettiin tässä valiokunnassa jo edellisellä vaalikaudella. Siinä eh, se hyväksyttiin eh, komissiossa yhdessä monien muiden siellä tehtyjen selvitysten osana. Tiedämme, että on kosolti eh- ehdotuksia, jotka voisivat olla hyvinkin hyödyllisiä ympäristön eh, kannalta, mutta jatkavat sitten sisä, sisä, sisämarkkinoiden eh, jakautumiseen ja sitä, sen takia olemme joutuneet sitten tekemään niihin muutoksia, jos ajatellaan näitä ympäristöpoliittisia tai sosioekonomisia seikkoja, joihin me joudumme tässä puuttumaan on tärkeää, että me no, noudatamme perussopimuksen perusperiaatteet sisämarkkinoiden roolista. Sen vuoksi tämä, tässä on syytä e-, edetä paremman lainsäädännön suuntaan. Sitä varmaankin valiokunta kannattaa, uskoakseni. Toinen, mistä haluan puhua, juontuu keskustelusta komission pääsihteerin Catherine Dayn kanssa käydystä keskusteluista. Eli siinä on kysymys loukkaustapausten analysoinneista koskien sisämarkkinalainsäädäntöä. Nämä nimittäin ovat aika merkittäviä indikaattoreita ajatellen sitä, mitkä osat lainsäädännöstä aiheuttavat ongelmia jäsenmaissa, joko mitä tulee lainsäädännön siirtämiseen omaan lainsäädäntöön, tai vain siksi, että ovat hyvin mutkikkaita. Sen vuoksi me esimerkiksi kaipaisimme tähän tila, tulostaulunkin tällaisia indikaattoreita lisää. Nämä olivat nämä kaksi tärkeintä, jotka, halua, jotka haluaisin nostaa pöydälle mutta edustaja Tunni haluan erityisesti kiittää siitä rakentavasta tavasta, jolla hän on tätä mietintöänsä laatinut. Varmaan kannattaa suurinta osaa minunkin muutosesityksistäni. Olen siinä uskossa. Grazie mille. Kiitos paljon. Nyt annan, annan puheenvuoron rouva Huulenille. Ich begrüße ausdrücklich hier Änderungsantrag. Haber, erityisen hyvänä pidän 28 tarkistusesitystä, sillä tämä loukkaamismenettely on sellainen seikka, joka tässä lainsäädännössä ei toistaiseksi ole toiminut yhtä hyvin kuin, tähän, kuin sen pitäisi. Ja siksi mielestäni on tärkeää katsoa tarkasti sitä, missä näitä ongelmia oikein on, ja ottaa juuri tällainen tarkistus mukaan. 19 tarkistus puolestaan on sellainen, että jos sitä tarkasti katsotaan, tänäänhän Lissabonin sopimus astuu voimaan, ja siinä todellaan todetaan selkeästi, että sisämarkkinoilla on myös sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita. Ja siksi en tätä tarkistusta 19 nyt voi kannattaa. Viimeinen huomautukseni käsittelee tarkistusta yksi ja nämä sanat on suunnattu sosiaalidemokraattien varjoesittelijälle. Tässä on kyse näistä julkisista hankinnoista ja tarjouskilpailuista. Tässä puhutaan nyt siitä, että pitäisi voida hankkia laadukkaita tavaroita ja palveluita mahdollisimman edullisesti, niin tämä ei mielestäni ole kohdallaan. Ei pidä siis hakea aina edullisinta mahdollista, vaan taloudellisinta kokonaisvaihtoehtoa. Älä. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro annetaan herra Lokekaardille, jos hän on vain paikalla täällä. Si, okei. Okay. Sorry? Ja, tak, øh, formand. Øh. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Minulla on kaksi muutosehdotusesitystä, äh, jotka haluaisin teille nopeasti tässä esitellä. Yksi koskee kohtaa 4a. Ehdotan että tähän työryhmäkysymyksiin lisätään, mitä tulee. Siinä on tarkoitus tarjota parhaiten käytäntöjen jakamisen foorumi kansallisten ja Euroopan viranomaisten kanssa välillä. Tämä juontuu näistä keskustelu ryhmistämme. Haluaisin, että on myöskin sitten työryhmiä, jotka tätä työstävät. Meillä on myöskin tähän eh, lisämuutositys 22. Haluaisin lukia ystävällisempää tekstiä tästä tulostaulusta. Tässä nimittäin peräänkuulutetaan lehdistö tiedotetta asiasta aina silloin, kun eh, koko tämä tulostaulukin julkistetaan. Ja se, siinä sanotaan näin, että eh, vedotaan komissiolle, että se tuottaisi luk- eh, käyttäjäystä, lukijäystävällisemmän yhteenveron ja sitä tätä kautta lisää sitten tietoisuutta ja painetta jäsen, jäsenmaissa tästä tarpeesta ja näistä haasteista, mitä tässä on. Nämä olivat nämä minun muutosesitykseni. Ja tarkoituksena on kiinnittää huomiota tulostaulun vaikutuksesta ja, ja kohdistaa painetta sitten, tällaista vertaispainetta – Eh, kautta eh, unionin, koska se on erittäin tärkeä keino vähän patistaa viranomaisia ja päättäjiä eh, toimimaan. Ne ihmiset, jotka kulkevat täällä sit kuitenkin pitkin Eurooppaa tämä tulostaulu salkuissaan, olisivat sitä velvollisia tätä selittämään eteenpäin. Ja muuten haluaisin kiittää edustaja Tuunia aivan erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos paljon. Sitten puheenvuoron voin antaa Adjanta Piilesillä. È presente? No, no, non è presente. Okay. Ei taida olla läsnä paikalla. Läsnä ei ole. No sitten siirrymme seuraavaan. Rouva Gebhardt, olkaa hyvä. Dankeschön, Frau Präsidentin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle tästä hyvästä työstä. Ja kiitos myös varjoesittelijöille. Sikäli kuin nyt olen tarkkaillut tätä prosessia, niin yhteistyö on ollut oikein myönteistä ja hyvää. Minäkin tätä tarkistusta yksi vähän mietin. Saksalaisen käytännön perusteella en voi sitä kannattaa. Ja tämä saattaa olla myöskin käännösvirhe ja täytyy varmistaa, että käännökset ovat kohdallaan. Ranskalaisessa tekstissähän tämä asia on toisella tavalla muotoiltu Eli siinä ei todeta siitä, että palveluita pitää edullisimmalla mahdollisella hinnalla tarjota, vaan puhutaan siitä, että laadun pitää olla mahdollisimman korkeaa ja hinnan mahdollisimman alhainen. Eli ainakin tässä saksankielisessä versiossa se on saanut vähän toisenlaisen asun. Tarkistus 19 puolestaan. Sitä voi sanoa, että meidän ryhmämme ei taatusti äänestä sen puolesta, edustaja Ryyle jo totesi, niin e- EUn perussopimuksissa ei ole pelkästään kyse kilpailusta ja reilusta avoimesta kilpailusta, vaan tänään voimaan astunut Lissabonin sopimus vahvistaa tätä sosiaalista ulottuvuutta. Siksi vastustamme sitä, että tässä tarkistuksessa otettaisiin mukaan sisämarkkinoiden suhteen tällainen ehdotettu lähestymistapa, kun pitäisi ennemmin ajatella sitä, että kansalaisten kannalta sisämarkkinoiden sosiaaliset ulottuvuudet ovat tärkeämpiä. Viime vaalikaudella emme ole äänestäneet tämän tyyppisten asioiden puolesta, emmekä nyt ole myöskään muuttaneet kantaamme. Ryhmänne, ryhmämme puolesta haluaisin kertoa erästä seikasta, josta tänään keskustelimme. Nimittäin jos tämä tarkistus 19 saa enemmistön puolelleen, niin me äänestämme myös koko tekstiä vastaan. Sillä jos tämä otetaan mukaan, niin silloin mennään mielestämme väärään suuntaan, emmekä pysty puolustamaan tällaista poliittista lähestymistapaa kansalaisten edessä. Ja haluamme päinvastoin vähentää talouden painoarvoa ja lisätä sosiaalisia näkökulmia. Siksi emme voi tätä hyväksyä.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 markkinoiden tulostaulu on todella tärkeä seikka markkinoiden tehokkuuden vahvistamiseksi. Omissa tarkistuksissani on kyse yhteistyön tiivistämisestä eri virastojen kesken ja myös kansallisten kumppaneiden kanssa. Se on minun mielestäni hyvin tärkeää. Tiedonvaihtojärjestelmät ja verkostot ovat tärkeitä myös kuluttajien kannalta. Jäsenvaltioiden täytyy tietysti myös asianmukaisesti panna täytäntöön nämä säädökset ja käyttää niitä, hyödyntää niitä käytännössä vuoropuhelun varmistamiseksi. Ja kansallisten parlamenttien kanssa täytyy käydä tiiviimpää yhteistyötä myös meidän kauttamme. Solvitin kokemukset pitäisi ottaa huomioon tässä prosessissa, jotta politiikka voisi parantua. Vielä kerran Kiitokset ja onnet toivotukset Kreivi Tartunille. Grazie mille, darei ora la parola. Kiitos paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoro edustaja Vangille. Oui, c'est juste pour propos... Ihan vain ehdottaakseni suullista tarkistusta reagoittuani kollegan sanoihin. Todellakin, jos vaikkakaan käännös ei ole paras mahdollinen, niin ettei siinä olisi mitään epäselvää, niin ehdotan, että poistetaan viimeinen termi lauseesta, joka on vähän ongelmallinen. Toisin sanoen, siteran suoraan, pitäisi sanoa, että kuluttajat voisivat saada laadullisia palveluita. Ja sitten otettaisiin tällä tavalla pois tämä ha- alimalla mahdollisella hinnalla tai vähimmällä mahdollisella hinnalla, miten se on sinne kirjattukaan. Minä en ole mikään low cost fani, mutta haluan kuitenkin sit kaiken epäselvyyden välttämiseksi poistaa tämän termin ja puhutaan vain laadullisista, laadukkaista palveluista. Mille. Passerei ora la parola Kiitos paljon. Ja sitten annan puheenvuoron komission edustajalle, herra Mork, olkaa hyvä. Yes, thanks very much, Chairman. Äh, kiitos äh, kovasti. Kuten sanottu äh, aiemminkin ja todettu, että tämä on erinomaisen hyvä, hyvä mietintö luonnos ja olemme siihen tyytyväisiä, mitä tulee sitten näihin muutosesityksiin. Nekin kelpaavat lukuun ottamatta paria pientä seikkaa, joihin voinen puuttua luvalla ne muutosesitys kaksi. Ensinnäkin, missä puhutaan siitä, että sisämarkkinatulostaulun julkaiseminen voi auttaa osaltaan vähentämään vai että Meistä se ei yksin voi, vaan se tekee sen. Tämä vertaispaine ja avoimuus ovat todellakin tärkeitä. Tämä syyllisen osoittaminen sormella, naming and shaming, niin kuin englantilainen sanoo se kertoo siitä, kieli siitä, että tämä tulostaulu on todellakin vähentänyt tätä täytäntöönpano, täytäntöönpanopajetta jäsenmaissa. Sitten mitä tulee numeroon 17, täällä sanotaan, että, että sisämarkkinoiden ja tulos, kuluttajamarkkinoiden tulostaulun äh, julkistamisen tulisi siis tapahtua yhtä aikaa. Nyt äh, tässä, tässä vaiheessa tätä sisä, sisämarkkinoiden olla julkistaan kahdesti vuodessa, mutta kuluttajien suoja vain kerran. Se tietysti voidaan lisätä tähän kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi niin ikään, mutta haluaisimme ehdottomasti, että se menee näin päin, että tämä paine säilyy jäsenmaiden suuntaan. Eli sitä, että sitten mukautetaan se kuluttajasuojataulukko se ei siihen julkaisuaikatauluun. Muutosesitys 21 tietenkin. Okei, onhan siis tietysti tiettyä päällekkäisyyttä, mitä tulee vuosikertomukseen lainsäädännön täytäntöpanosta ja sitten tämän sisämarkkinoiden tulostaulun kanssa. Mutta vuosikertomuksessa on koko joukko muutakin toimintointa huomioon otettuna sen lisäksi, että siinä huomioidaan tämä sisämarkkinakysymys. Näin päästään paljon, siinä on paljon yksityiskohtia ohjelmista, jotka eivät liity sitten sisämarkkinoiden tulostauluun. Tässä muutosesityksessä äh, annetaan ymmärtää, että tässä on liikakin päällekkäisyyttä tai merkittävää päällekkäisyyttä. Meistä se asia ei näin ole. Sitten 22 sanoisin, että haluaisin huomauttaa herra Lökkikoodille, että kyllä toki me, me, me myöskin lehdistötiedotteen äh, laadimme aina, kun tämä tulostaulu julkistetaan mutta tässä tietysti voisi olla tärkeää huomioida eri kieliversiot. Sitä katsomme, jos ensi, ensi vuonna saisimme tämän lehdistötiedotteen julki myöskin muilla kuin englannin kielillä. Mutta kuten sanottu, tämmöinen lehdistöbriefi aina lähtee samaan aikaan maailmalle. 26 muutosesityksestä minusta olisi hyvä, jos parlamentti hyväksyisi, että si- että viitattaisiin 2004 suositukseen koskien lainsäädännön mukauttamista oman maan lainsäädäntöön ja siinä tapahtuvaa äh, äh, äh, oikea-aikaisuutta ja parhaita käytäntöjä. Katsoa sitten, että nämä parhaat käytänteet todellakin sitten ovat käytössä näissä kaikissa jäsenmaissa. Se olisi meistä tärkeää. Sitten muotoisetykseen 33 toteaisin seuraavaa palveludirektiivissä tarkoitetut apuvälineet ja e-, Euro Business, johon viitataan euro, tässä muutosesityksessä, ovat kyllä aika eri, erilaisia. Ne on hyvin eri, eri, eri, eri rooli, mitä tulee liike-elämän auttamiseen näissä tapauksissa. Europe on, ovat tietysti tärkeitä apuvälineitä, mutta ne ovat vain täydentäviä ja tämähän on vapaaehtoinen. Your Europe on, on tällainen port, portaali, joka on valtioiden pyörittämä ja toiset olivat taas yksityiset. Ei, ei välttämättä, eivät nämä välttämättä nekään ole päällekkäisiä, vaan toisiaan, toisiaan täydentäviä. Sen vuoksi tässä tämä viesti on ehkä hiukan harhaan johtava. Sitten vielä muutosesityksessä 36 Solvitista ja pyrkimyksistä saada tämä paremmin, paremmin kansalaisten ja firmojen tietoisuuteen. Olemme erotisen paljon samaa mieltä, vallankin mitä tulee sen suosioon tai käyttöön liike-elämän parissa. Tuoren tutkimuksen mukaan sitä ei liike elämä ollenkaan tarpeeksi vielä käytä onko sitten haasteen, haaste heitettävä jäsenmaille kuin komissiolle. Kyllä minun mielestäni tässä on vastuu jäsenmailla. Ei tietenkään meidän pidä vähentää ponnisteluja, mutta ne, jotka ovat lähimpänä tätä yritysmaailmaa, ovat tietysti jäsenmaat. Ja siellä tietenkin se haaste on otettava vastaan ja siellä voidaan tehdä myöskin kouriin tuntuvimmat muutokset sen tehokkuuden varmistamiseksi. Kiitos. Grazie mille. Ehm, Kiitos paljon. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Gebhardt. Ich habe mich gerade herausgefordert gefühlt durch die letzte Aus... Koin nyt tarvetta pyytää vielä uudestaan puheenvuoroa tämän komission puheenvuoron jälkeen tästä Solvit-asiasta. En voi hyväksyä sellaisenaan tätä asiaa. On tärkeää se, että jäsenvaltiot tarjoavat Solvit-palveluja ja se on myöskin sellainen palvelu, joka jäsenvaltioiden kannalta on tärkeä. Kuitenkin meidän täytyy äänestää tämän tarkistuksen puolesta, sillä EUn budjetissa on erillinen budjettikohta sitä varten, että komissiolla on käytettävissä varoja Solvitin mainostamiseen ja markkinointiin siitä tiedottamiseen jäsenvaltioista. En vieläkään ole nähnyt tällaista kampanjaa missään. Ja budjettikeskusteluissa, joita täällä käymme, ja vuoden 2008 budjetin, toteutuneen budjetin tarkastelussa totean, olen todennut, että komissio on kyllä käyttänyt näitä varoja johonkin. Tiedän, että komissiolla on siis käytettävissä tämä budjettikohta, mutta ei sitten ole sitä poliittista tahtoa käyttää niitä varoja siihen tarkoitukseen, johon Euroopan parlamentti on ne tarkoittanut. Siksi tämä 36 tarkistus on erittäin tärkeä. Okei, okay, grazie mille. Io passerei la... Kiitos paljon. Ja nyt annan puheenvuoro esittelijälle Rouva Tuunille. Olkaa hyvä. Wrong um, <clears throat> amendment Niin. Äh, muutosesitys ensimmäinen. Alin hinta. Siihen tehtiin suullinen äh, muutosesitys, toi, toimiiko se? Olisi otettava tämä ehdotus siis huom, hu, huomioon, tämä tehty ehdotus, Liem Huang Nongin. Tämä tietysti helpottaisi keskustelua, jos teillä on se sen enää alla. Voi, puretaan sitä se ensimmäinen osa pois. Voivat hankkia laadukkaita tavaroita. Ja mitä liberaalit siihen sanovat? Kelpaisiko tämä, jos se, siitä se, se hän uudessa samuutosesityksen ehdotti, että tätä jälkimmäistä osa, jälkimmäinen osa ää, kumotaan tai poistetaan. Forse diversa, signora Ehkä tässä on erilaisia mielipiteitä. Me ehdotimme, että vain saksankielisestä versiosta poistettaisiin kolme sanaa zu niedrigsten Preisen, eli edullisimmilla hinnoilla. Tämä osa lauseesta siis poistettaisiin. Eh, signora Tun. Okay, so we get, and that would be the oral amendment I understand. No, se eh, ymmärtä, näin nyt ymmärsin kuitenkin tämän suullisen muutosesityksen. Then um, listening to listening to your ja että kun tässä kuuntelin tätä kiinnostavaa keskustelua, kiitos siitä. Nyt sitten tämä 19, mutta Malcolm hävisi. Hän varmaan pitää sen, haluaa pitää, pitää sen siinä. Palataan hänen kanssaan sitten tuonnepana sikäli kun kuulin, parlamentti jo eh, edellisellä kaudella esitti. Tätä sisämarkkinatestiä. Se on varmaankin ihan hyödyllinen asia. Kannattaa ne jättää se sitten mukaan olemaan. Sitten 26 siitäkin puhuttiin. siinä ihmeteltiin, että, että pitääkö komission identifioida nämä parhaat käytänteet äh, kirjallisessa tai suullisessa tai muuten muussa muilla muodoin. Mehän voimme identifioida ne. Me voimme aina analysoida sitä äh, asiaa syvällisemmin ja todeta, että sitä tätä identifikaatio puolta ei ole tarpeeksi tarjolla, eli haluaisin sen siihen jättää. Niin, kun vetoatte jäsen, jäsenmaihin ja sanotte, että ei tämä ole komission, vaan jäsenmaiden vastuulla. Toki jäsenmaillahan on paljon vastuuta kannettavana, ei, ei siinä mitään. Mutta siksi juuri ehdotin, ehdotinkin tätä sisämarkkinafoorumia. Se, sehän komission asia taas on sitten motivoida jäsenmaita, maita, koordinoida työtä, tarjota lisää tietoa, järjestää foorumeita keskusteluille. Tässä muutosesityksessä 33 nimenomaan otetaan kantaa tähän, tähän tietoon, tietoon, tiedon kanaviin, kotisivuihin ja muihin. Minä nimenomaisesti nyt äh, haluaisin verrata komissioon, että tämä, tällä ehdotuksella pyritään tehostamaan tämä, näitä tiedotusplatformeja, portaaleja, no, kun ajatellaan kansalaista. Kansalainen tarvitsee standardin muotoista tietoa, selkeää tietoa. On se sitten eh, Your Europe tai, tai minkä tahansa markkinatuki toimenpiteen välityksellä tarjottua tietoa. Eli eh, haluan jättää tämän tällaisena, tällaiseksi, kuten viime senkin, viimeisenkin, numero 36. Eli jos tuosta nyt poistamme nämä kolme, kolme sanaa ensimmäisestä muutosesityksestä, ja 19 pääsemme y- y- yhteisymmärrykseen, voimme äänestää minun puolestani. Tomorrow, of course. Niin. huomenna. Um, niin. Tämä on ihan oikein tulkittu. Haluaisin nyt kysyä komissiolta, haluaako se käyttää tässä välissä puheenvuoron vai onko, eikö tämä ole nyt ihan hyvä ajankohta, hyvä hetki? Um, maybe very briefly. Um... Ihan lyhyesti, kiitos. Ei, tämä ei, komission puolelta ei ole kyseessä ollenkaan sitä, että, että nyt jollain tavalla karttelisimme vastuutamme solvit kysymyksessä. Tässä voitaisiin ehkä viitata sekä komission että jäsenmaihin. Solvit on ollut komission painopisteenä ollut jo kauan. Tämä on tällainen pragmaattinen kysymys kaiken kaikkiaan, että nimenomaan alueelliset paikalliset viranomaiset, jotka istuvat lähimpänä näitä paikallisia elinkeinonharjoittajia ja tietävät ne olosuhteet myöskin siellä kaikkein parhaiten. Ei se tarkoita sitä, etteikö komission pitäisi olla mukana tässä tunnetuksi tekemisissä valistustyössämme. Meidän pitäisi tehdä tehokkaasti ja haluamme saada tähän tällaista jatkuvuutta eikä, eikä päästä ero, tai pyrkiä pääsemään eroon tällaista kampanjaluonteisesta toiminnasta. Että siksi haluamme, että jäsenmaat ovat tässä myöskin tiivisti mukana, mutta voidaan siinä merkki mainita. Hyvä. Jos oli muita puheenvuoropyyntöjä vai siellä näkyy, olkaa hyvä. Uh, I, think it's a, I think it's okay point. Uh, I think... Mielestäni tämä on ihan hyvä näkökohta. Ja voimme varmasti saada nämä molemmat onnistumaan. Jos sanotaan siis sekä komissio että jäsenvaltiot, niin meillä se kyllä sopii. Signora olin Rouva Tun, haluatteko vielä puhua? Minä vain, minä vain vetoan komissioon, että, että otetaan huomioon tämä, että me haluamme vielä enemmän toimia teiltä kuin mitä nyt tähän asti olette tehneet, vaikka tähän astisetkin toimet ovat olleet hyviä. Ja toivon, että näette sen potentiaalin, mikä näihin toimiin liittyy. Tietysti jäsenvaltiot pitää saada nykyistä vielä paremmin mukaan. Ja se ei ole tietenkään pelkästään teidän tehtävämme, vaan kaikkien parlamentaarikkokollegojemme tehtävä. Ja tässä hengessä toivon, että viemme työtä eteenpäin. Bene, se non ci sono più altri... Hyvä, jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tästä kohdasta, niin haluan kiittää kaikkia esittelijöitä, valmistelijoita loistavasta, loistavasti tehdystä työstä. Kiitos tästä mielipiteen vaihdosta. Ja, ja huomennahan me äänestämme kello 10 aamulla. Ja myös äänestämme tästä täysistunnosta myöhemmin. Meillä on myös kyse kulutustavara hyödykkemarkkinoiden laatuun liittyvästä äänestyksestä, mutta se myöhemmin. Mutta siirrymme nyt esityslistan seuraavaan kohtaan, joka liittyy kaasun toimitusvarmuuteen. Se on kohta kuusi esityslistalla. Ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle Rouva Kalnietelle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairwoman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tähän kärkeen todeta olevani pahoillani, etten pääse puhumaan omaa äidinkieltäni, niin se on aika kriittinen kysymys, mutta, mutta käytän nyt sitten sitä, mitä, mitä tarjolla on. Näillä mennään. Tämä ehdotus Euroopan komissioltahan oli erinomainen asetusehdotus ja yhteistyökomission toimielinten kanssa oli miellyttävää. Sitten siis täytyy todeta, että olen tyytyväinen siitä, että, että saimme yhteisymmärryksen aikaan poliittisissa ryhmissä kaikista kompromissimuutosesityksistä, kompromissiesityksistä, siis kansanpuolue, SD ja ALDE ovat näissä tässä takana kahdessa kompromissimuutosesityksessä, myöskin GUE ja ECR ovat mukana Yhteistyö oli, on ollut hedelmällistä ja erinomaista kautta koko puoluekentän. Ja haluaisin kiittää sihteeristöä lämpimästi ja heidän avustajiaan. On ollut todella mukava tehdä yhteistyötä ja tämä oli minun työsarkani alku Euroopan, täällä Euroopan parlamentissa. Mistä sitten sovittiin? No, ensinnäkin hahmottelimme hyväksyttävän suojattujen asiakkaiden määritelmän, joka on yhtenäinen kautta koko Euroopan unionin. Samoin sitten haavoittujien, haavoittuvien asiakkaiden määritelmä on hyväksytty yhteiseksi tavoitteeksi kaikille jäsenmaille, jotka sitten saavat itse määritellä niille tarjottavat takeet. Sitten kolmas tärkeä mistä sovit, asia, mistä sovittiin, oli solidaarisuus, joka on erityisen näkyvässä valossa nyt, kun Lissabonin sopimus tänään on astunut voimaan. Artiklaan 194 perustuen, jossa todettiin, että energiapolitiikkaa käy, tehdään solidaarisuuden hengessä. Me olemme tulleet myöskin sitten korostaneeksi sitä, että kaikki markkinapohjaiset instrumentit myöskin kriisitilanteessa – ovat, ovat tässä korostetusti esille Samoin myöskin kansallisten kaasun laitosten äh, velvollisuutta ja vastuuta on painotettu kriisitilanteissa, hätätilanteissa. Ja sitten nämä äh, muutositykset myöskin äh, heijastelevat julkisen palvelun velvo, velvollisuuksia haavoittuvien ja suojattujen asiakkaiden kaasutoimitusten turvaamiseksi. Samoin kykenimme löytämään yhteisen kannan ylihinnoittelun eh, ehkäisemiseksi muotoiselityksestä yksi määrittelee suojatut asiakkaat, kotitaloudet, koulut, sen sellaiset. Samoin sitten muistuttaa kautta unionin valitsevista käytännöistä ja että tällaiset haavoittuvat, asem- ovat, haavoittuvat asiakkaat ovat sitten jokaisen jäsenmaan määriteltävissä, mutta ovat kuitenkin ovat käsite, joka, joka on vallitsevana kautta koko tämän asetuksen. Suojatut ja haavoittuvat numeron, numerosta kaksi tar- varmistetaan tämän raaka-aineen markkina-arvo parhain mahdollisin hinnoin. Sitä toimitusta on sitten toimittaa. Numerossa kolme on tarkoitus sitten kertoa tai velvoittaa sitten kaasun, kaasun toimittajat vastaamaan näistä kaasun toimituksista ja toimituksista myöskin sitten vahavoittomimmille asiakkaille kriisitilanteissa. Ja sitten neloskompromississa on, on mahdollista jäsenmaiden vedota tällaisiin hätätoimenpiteisiin komission ratkaisun perusteella. Nämä per, periaatteethan näissä kaikissa muutosesityksissä ovat tärkeimpiä. Mitä ne sitten ovat? Esinäänkin siis tämä standardien harmonointi kaikissa, harmonisointi kaikissa jäsenmaissa. Sitten tämä markkinapohjaisten instrumenttien käyttäminen kriisien ehkäisemiseksi ja, ja niiden käyttämisestä mahdollisten kriisien sattuessa ja, ja markkinoiden ulkopuolinen välintulo on vain viimeinen keino, kun kaikki muut keinot on jo käytetty ja turhiksi havaittu. Siinä korostetaan kansallisten kansallisten roolia, painotetaan solidaarisuutta erityisesti haavoittuvien asiakkaiden kaasun tarpeen turvamiseksi ja samoin siinä sitten peräänkuulutetaan jäsenmaiden välistä solidaarisuutta. Herra Tcheskovskin panos tässä yhteydessä on ollut erittäin tärkeä Ähm, kun nyt on muistutettu siitä, että Lissabonin sopimus on nyt voimassa, jolloin asetuksen täytyy perustua artiklan 194. Ja samoin jäsenmaiden äh, jäsenmaat velvoitetaan äh, vaihtoon. Samoin myöskin sitten kaasun toimitussääntö ja sisämarkkinoiden puitteissa on tällä korostettu monet muutosesitykset eivät ollenkaan kuulu meidän valiokuntamme toimivaltaankaan. Olisi hyvä, jos, jos ne jätettäisiin ja niistä keskusteltaisiin itressä. Sen, sen vuoksi haluaisin, että näistä, näistä ideoista sitten seura, seura, seuraavassa vaiheessa keskusteltaisiin. Joudun pahoitellen myöskin toteamaan, toteamaan että kaikki muutosesitykset eivät olleet asetuksen hengen mukaisia, minkä vuoksi olemme joutuneet niistä muutaman torjumaan. Mitä sitten ovat seuraavat äh, vaiheet? Meidän valiokuntamme on viimeisenä jonossa tässä. Äänestämme tästä huomenna. Meidän työmme on tehty lähestulkoon ja haluaisin äh, kiittää erityisesti edustaja Schwabia, tänne Sivils, Manos ja Bianca Veriisiä ja aivan erityisesti IMKon henkilöstöä kuten Ron Bellegoita, haluan kiittää. Lämpimät kiitokset. Si, grazie mille per... Eh, Tuhannet kiitokset edustajalle tästä hyvin seikkaperäisestä esityksestä. Ja tässä vaiheessa haluan antaa välittömästi puheenvuoron varjoesittäjälle herras edustaja Sivitsille. Jest taki moment, w którym e, jutro będziemy e, głosować. E, Kiitoksia. äänestyksissä äänestetään näistä tarkistuksista pitkien keskustelujen jälkeen ja hyvin tyytyväisenä haluan panna merkille, että siitä huolimatta, että työn alkaessa meillä oli varsin erilaisia näkökohtia, niin olemme nyt saaneet aikaiseksi aika onnistuneet ja tarkat muotoilut mielipiteidemme pohjalta, esimerkiksi kuluttajansuoja kysymykset. Tässä yhteydessä on otettu onnistuneesti huomioon. Kun puhutaan energian tarjonnasta ja maakaasun tarjoamisesta, toimittamisesta, niin kyseessä ovat hyvin monimutkaiset asiat ja se on tässä salissa myös monta kertaa todettu ja näkyy myös siinä, että monet valiokunnat käsittelevät tätä asiaa. Pitää esittää se kysymys, mitä kaasun toimitusvarmuus oikein kuluttajansuojelun kannalta merkitsee. Siihen voi ottaa kahdenlaisen näkökulman. Ensinnäkin kuluttajan pitää voida olla varma siitä, että hän saa kaasua ja toisaalta häntä ei saa petkuttaa hinnan tai muiden kaasun toimittamiseen liittyvien seikkojen suhteen. Siksi ne painopisteet, jotka me olemme tässä päätöksessä ottaneet, ovat onnistuneita. Erityisesti sellaiset säädökset, jotka takaavat ja määrittelevät etuoikeutetut tai erityisen haavoittuvat käyttäjät. Puhutaan siis sellaisista käyttäjistä, joita pitää mahdollisimman paljon suojata. Emmekä oikein tiedä, miten kuluttajia sitten suojataan. No sitten tästä hintasuoja, hin, hintakysymyksestä. Omassa poliittisessa ryhmässäni varmasti kannatetaan näitä viittä kompromissiehdotusta, joista huomenna äänestetään. Vielä yksi kommentti perustarkistusten Lisäksi teemme useita pienempiä tarkistuksia, jotka eivät ole ehkä niin ristiriitaisia, mutta kuitenkin kun käsitellään tähän päätöslausumaan liittyvää politiikkaa, solidaarisuus kannattaa ymmärtää ehkä ennemminkin vastavuoroisena vastuuna ja palvelujen vastavuoroisena tarjoamisena. Voidaan ihan rehellisesti sanoa, että energiayhteistyön alueella EU-jäsenvaltiot ovat hiukan käymistilassa. Vasta nyt alamme keskustella siitä, miten teknisesti voidaan toimia siinä tilanteessa, kun jonkun osapuolen toimitusvarmuus on uhattuna. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä tässä asiassa. Kiitos siitä kaikille, kiitos erityisesti esittelijälle ja, ja muiden ryhmien esittelijöille, varjoesittelijöille. Haluan kiittää myös henkilöstöä, joka on onnistunut saamaan ajatuksemme selkeässä muodossa paperille. Sehän ei ole mikään helppo tehtävä. Kiitos paljon. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Mandersille. Hän on varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Uh... Kiitoksia kovasti. Äh, haluan edustaja Kalnietia äh, kiittää tästä yhteistyöstä ja ylipäätänsä äh, näiden muutositysten parissa tehdystä rakentavasta työstä. Me, me, meiltä näitä tuli yhdeksän ja yksi väärinkäsitys on tässä matkan varrella ollut Tämä on tässä valiokunnassa, joka on valiokunnassa ollut triasana jo vuosia. Siitä on äh, käytävä keskustelu ja jatkossakin ja huomenna kuitenkin näistä äänestä. Tämä ovat, nämä muutosesitykset ovat sisämarkkinoiden kuluttajien äh, äh, tarpeiden mukaisesti. Jos ajatellaan kaasudirekti, kaasudirektiivin siirtämistä ja, se, ja siitä tiedottamista, se on tärkeää myös kuluttajille. Jos jos ajatellaan eurooppalaista meistä viranomaista, sen kytkemistä tähän. Ja se, jos virkostot eivät ole keskenään kytköksissä, silloin tietenkin sodiraisuus kuluttajienkin välillä käy mahdottomaksi, koska verkostoa to, maasta toiseen ei ole olemassa. Minun mielestäni tämä kyllä vastaa sisämarkkinoiden tarpeita. 14, 9, 13, 23 ja 63 muutosesitykset ovat hyväksyttävissä sieltä perustelut ovat pudonneet, en tiedä minne ovat hävinneet. Kenties ne huomenna voidaan sinne lisätä, koska se auttaa selittämään, miksi, miksi nämä muutosesitykset ovat tärkeitä. Edson, eli siis tämän valvontaviranomaisen rooli sisämarkkinoiden tehostamisen kannalta – Yhtäältä kysymys on sisämarkkinoiden paremmista toimivuudesta ja sitten toisaalta sitten jos markkinat toimivat hyvin, niin silloinhan se palvelee myöskin kuluttajien etuja. Me kaipaamme integroitua verkostoa kautta Euroopan. Tässä huomataan, että useimmat jäsenmaat eivät aikoinaan sama vasta, näitä määräyksiä siirtäneet kansalliseen lainsäädäntönsä. Eli siis kaasudirektiivistä oli, ja tokko nytkään sitten tulee käymään. Miten me sitten voimme pakottaa jäsenmaita hyväksymään tai siirtämään kaasudirektiivin määräykset oman lainsäädäntönsä näinä aikoina, jolloin, jolloin tämä asetus astuu voimaan? Tällä hetkellä jäsenmaat eivät ponnistele kovinkaan ahkerasti kaasudirektiivin määräysten siirtämiseksi omaan lainsäädäntönsä, vaikka täällä parlamentissa nämä ovat, on hyväksytty jo aikoja sitten. Ja sitten äh, lopuksi voin todeta, että kompromissiehdotuksia toki voin kannattaa niitä, niiden kannalla ja takana seisomme. Kiitos äh, tästä tärkeää on antaa vastuuvaliokunnalle signaalin tä- tästä. Normaalisti ne eivät juuri lotkota korvaansa muiden valiokuntien puheille. Nyt tarvitsee vakuuttaa heidät siitä, että nyt puhutaan todella sisämarkkinoista ja kuluttajien eduista, intresseistä. Jos näin voimme tehdä, ja toivottavasti esittelemme sitten saa taivutelluksi IFRE-valiokunnan kollegat eh, meidän hyvistä tarkoitusperistämme. Se siitä. Kiitos paljon, herra Manders. Annan puheenvuoron seuraavaksi edustaja Hulenille. Nicht Shadow, sondern unser Shadow ist gar nicht da. Also... En ollut varjoesittelijä. Hän ei ole täällä myöskään paikalla ja on aika myöhäkin jo. Niin on vuoli intervenire, giusto? Okay. Ette halua käyttää siis nyt puheenvuoroa. Ihan hyvä. Sitten annan puheenvuoron edustaja Kiantafilledisillä. Καταρχήν Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valmistelija. Hän on hyvin perinpohjaisesti käsitellyt tätä asiaa meidän kanssamme ja olemme hyvin myönteisessä hengessä puhuneet siitä. Olen esittänyt joitakin tarkistuksia, osa niistä on otettu huomioonkin Kompromissitarkistuksissa ne siis ovat myös mukana ja sitten on lisäksi joitakin tarkistuksia, jotka eivät ole saaneet niin paljon kannatusta. Kaiken taustalla on meillä kuitenkin se ajatus, että jäsenvaltioiden pitää ottaa huomioon kuluttajan suoja ja kuluttajien oikeudet Erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa on näitä erityisen haavoittuvia kuluttajia. Ja heidät täytyy pitää erityisesti mielessä päätöksenteossa kaasun toimituksen suhteen. Sitten hätätilan aikaiset toimenpiteet, niiden pitäisi olla sellaisia, että ne myös reagoivat käsillä olevaan kriisiin kulloisenkin kriisiin. Ja kuluttajien tukeminen on tässäkin keskeisin seikka. Joissakin tarkistuksissamme todetaan, että, kansall- että vastuuviranomaisen pitäisi olla kansallinen sääntelyviranomainen. Muuten toimivuus heikkenee ja se, sehän ei oikein sovi. Olemme tehneet myös muita tarkistuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioihin ja niiden taloudellisiin intresseihin. Unionilla ei saa olla tässä minkäänlaista etusijaa, ensisijaisuusasemaa. Mielestämme nämä seikat ovat kansallisten parlamenttien ja kansallisen tason asioita, eikä EU-tason pidä aina voida puuttua asiaan. Lisäksi olemme vaatineet sitä, että hätätilan aikaisissa toimissa on erityisesti otettava huomioon se, mitä kuluttaja tuossa hätätilanteessa tarvitsee. Grazie mille a lei. Kiitos paljon. En, onko täällä muita puheenvuoropyyntöjä edustajilta? Jos ei ole, niin komissio saa nyt puheenvuoron. Herra Minua, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Kiitos uh, uh, puheenjohtaja. Aluksi on onnen toivotukset esittelijälle. Hän on tässä tehnyt kovan työn näiden muutosesitysten sovittamisessa kaikkien mieltä mukaiseksi hyvin kinkkisissä kysymyksissä. Yksi asetusluonnoksen äh, hankalimmista asioista on tämä äh, suojattujen asiakkaiden määrittely. Ja myöskin sit koulujen ja sellaisten haavoittuvien asiakkaiden äh, lisäys tähän suojattujen rinnalle on erittäin hyödyllinen ja kuvastaa tämän valiokunnan kuluttajan suoja-asioista kantamaa huolta. Niin ikään kaikki, kaikkien kannattamat kompromissiesitykset sopivat meillekin lukuun ottamatta sitä vaikeutta, joka liittyy hintasignaaleihin sisämarkkinoiden toimivuuden rinnalla. On selvää, että kriisin, kriisin aikoina kaasusta tulee pulaa ja tietysti hinnat sitten reagoivat tähän puupulaan. Näin, jos jäsenmaat tai viranomaiset salovat tätä säännellä aika nopeasti tulevat tehneeksi tyhjäksi sisämarkkinoiden toiminnan ohjanneeksi kaasua sitten sinne, mitä siellä tarvitaan, alueelle, jossa tätä kaasua siis tarvitaan niissä muutosesityksissä puhutaan hintojen sääntelystä, ovat tietenkin hyvin hankalia ja tulenarkaa, tulenarkoja asioita. Meidän toteamme, että sisä, sisämarkkinoiden toimivuus, jos, jossa oletetaan siis olevan infrastruktuuri, infrastruktuurin olevan jo paikoillaan, takaa myöskin toimitusvarmuuden. Sen vuoksi siis toimivat sisämarkkinat ovat toimitusvarmuuden paras tae siitä lähdetään. Nimittäin jos, äh, kriisi, jos, jos kriisin aikana äh, kaasua on jossa, jossakin puolella EUta riittävästi, silloin sen on sitten sen osan on autettava sitä osaa, jossa kaasua ei ole. Siinä, siinä toimivissa sisämarkkinoissa on kysymys. Tämän äh, asetuksen koko perusfilosofiana on se, että markkinat toimikoot niin pitkälle kuin mahdollista vain ääritapauksissa – ryhdytään jonkin, jonkinlaisiin väliintuloihin. Ja hintahan on yksi asia. Tammikuussa viimeksi, kun meillä oli tämä kaasukriisi, toki reagoiti, kaasun hinnatkin reagoivat tähän, hinta reagoi siis nousemalla. <clears throat> Markkinat reagoivat kaasun kysyntään monilla osin, Itä-Eurooppa erityisesti hinta siis nous, kohosi lyhyeksi aikaa. Ja nyt kun tarkastellaan äh, äh, vuotuisella äh, aikajanalla, tämä on, hinnan nousu oli tietysti aika vähäinen, häviävän pieni. Hinnalla leikkiminen on vaarallista, on leikkiä tulen kanssa. Jos halutaan sisämarkkinoiden näyttävän roolinsa rooliaan tässä toimitusvarmuuden varmistamisessa, eli siihen tietyt varaumat minulta. Erityisen suuret varaumat on meillä sitten niissä hankkeisiin luoda uusia toimivaltuuksia sisämarkkinapakettien kautta luotujen instituutioiden ja tämä, esimerkiksi tämä kaasun toimitus ja valvonta elin ovat yksi. Ne ei, niillä ole mitään toimivaltuuksia koko tähän äh, markkin, sisämarkkinapakettiin koko, kokonaisuuteen. Ne ovat tärkeitä elimiä, joita kuullaan tässä prosessissa, mutta ei niillä mitään päätösvaltaa ole eikä tule ollakaan. Se on hyvä muistaa siis kaasuntoimittajien yhteiselimillä ja äh, näillä muilla valvontaelimillä. Sitten Eh, Sirik totesi tästä solidarisuudesta, että tässä on kysymys molemminpuolisista jäsenmaiden, jäsenvaltioiden vastuusta. Me haluamme, että jäsenvaltiot ja, ja kaikki asianosaiset sääntely, eli sääntelyviranomaiset, eh, kaasun siirrosta vastaavat elimet ja kuluttajajärjestöt toimivat yhdessä, eh, varmistavat sen, että, että heillä on parhaat mahdolliset välineet käytössään riskien arvioimiseksi siinä vaiheessa, kun toimitukset syystä tai toisesta häirintyvät. Haluamme, että solidaarisuutta e, rakennetaan ennaltaehkäisevässä hengessä ja siinä alueellinen yhteistyö on aivan elintärkeässä roolissa. Jäsenvaltioiden kanssa käydyissä keskusteluissa tai käytävissä keskusteluissa tämä elementti on yhä näkyvämmin esillä. Parlamentti niin ikään liputtaa lisä solidaarisuuden puolesta, mikä, minkä tulisi ilmetä nimenomaan alueellisen yhteistyön parannemisena valmiussuunnitelmien muodossa mieluusti. Kiitos. Kiitos paljon puheenvuorostanne. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron rouva Kalnietelle uudemman kerran. I, I didn't listen at that moment. Anteeksi, en kuunnellut kovin tarkkaavasti äsken. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissiota sen tekemistä huomioista. Ja haluan korostaa sanaa laaja neuvottelu. Anteeksi, siis ylihinnoittelu, sillä tämä korostaa sitä, että hintamekanismi on, hintamekanismiin täytyy kiinnittää myös huomiota. Haluan myös pahoitella sitä, että monet tarkistuksista eivät varsinaisesti kuulu tämän valiokunnan toimenkuvaan. Kuten sanottu, niin pyrin kuitenkin ottamaan ne huomioon ja kehotan tämän valiokunnan jäseniä tekemään ne myöhemmässä vaiheessa toisessa yhteydessä, jos he ovat sitä mieltä, että ne ovat yhä ajankohtaisia. Kaasun toimitusvarmuushan on meidän käsittelyssämme yksi osa yhteistä energiapolitiikkaa, joka alkaa pikkuhiljaa saada muotoaan. Muistuttaisin siitä kunnianhimoista tavoitteesta, jonka parlamentin puhelin, puhemies lausui. Nimittäin se, että yksi Euroopan parlamentin rooleista on toimia helpottajana ja edistäjänä – yhteistä uutta energiapolitiikkaa luotaessa. Ja tämä tavoite on paljon kunnianhimoisempi kuin mitä nykytilanne näyttäisi olevan. Haluankin seurata tarkkaan tulevia tapahtumia, erityisesti Euroopan komission uusien säädösehdotusten muodossa. Kiitoksia. Perfetto, grazie mille, ringrazio sia lei. Kiitos paljon. Kiitän teitä ja kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijä, kaikkia niitä, jotka ovat antaneet oman panoksensa tähän myös tarkistusten muodossa. Ja muistutan, että huomenna äänestämme tästä kello 10.20 IMKO-valiokunnan kokouksessamme. Ja äänestyksen jälkeen sitten äänestämme helmikuun täysistunnossa. Tässä vaiheessa haluaisin sitten siirtyä jo esityslistan viimeiseen kohtaan tälle iltapäivälle. Tältä iltapäivältä siinä on, se on kohta seitsemän, elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Annan puheenvuoron esittelijä Skaldemoselle välittömästi. Vente et enkelt minut, imens folk forlader lokalet, så der bliver... Kiitoksia. Ehkäpä odottelen hetkisen, että sellista poistuvat. Pääsevät rauhassa lähtemään. Sui tempi. Niin odotetaan, että vähän rauhoitumme. Ne, jotka lähtevät pois salista, saavat rauhassa lähteä. Me olemme aika lailla edellä aikataulusta, joten voimme pitää pienen tauon. Ja, jeg tror, jeg prøver stille og roligt. No niin, aloittelenpa sitten. Siarin, er okei. Okay. Voisimmeko vielä odottaa ihan pienen hetken vai jotta täällä olisi todella rauhallista? Jeg forsøger stille. Tak for det, fru formand. Jeg forsøger Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt päästä tosiaan käyntiin tässä asiassa. kun meillä nyt on niin paljon lainsäädäntöä, niin ehkä kannattaa muistuttaa mieleen se, miksi kannattaa tehdä työtä elintarvikemerkintöjen ja niistä annettavien tietojen parissa. Se on todellakin validi aihe. Ja haluan muistuttaa mieleen, miksi tämä on tärkeä asia. Itselläni on tästä äskettäinen omakohtainen kokemus. Osallistuin diabetesta käsittelevään tapahtumaan ja tällä hetkellä Euroopassa on 30 miljoonaa henkilöä, joilla on diabetes 325 000 ihmistä vuosittain kuolee diabeteksen seurauksena Euroopassa ja tuo luku vain kasvaa tulevaisuudessa. Me tiedämme, että noin 90 prosenttia diabetikoista kärsii tyypin 2 diabeteksestä. Ja sehän on juuri se tyyppi, jota voidaan ehkäistä, jos eletään terveellistä ja aktiivista elämää. Ja siitä syystä me tätä asiaa täällä käsittelemme. Meidän on yksinkertaisesti muistettava se, että me käsittelemme näitä elintarvikemerkintöjä kuluttajien edun nimissä, jotta he pystyisivät tekemään terveitä valintoja lähikaupassaan ja heillä olisi riittävät perusteet tehdä näitä valintoja. Tietysti elintarviketeollisuus täytyy pitää tässä mielessä, mutta ensisijaisesti meidän on ajateltava ihmisten etua, niiden etua, jotka näitä tuotteita sitten ostavat. En tietenkään yritä sanoa, että voimme kitkeä diabeteksen Euroopasta, mutta meidän täytyy muistaa se, että lainsäädännöllämme voi olla suurtakin vaikutusta ongelman lieventämiseen Euroopassa. Ja siksi meidän täytyy käyttää aikaa siihen, että teemme kunnollista lainsäädäntöä. Ennen kuin tulin tähän kokoukseen, olin ympäristövaliokunnan kokouksessa ja sehän on tästä asiasta vastaava valiokunta. Siellä on tehty 210 tarkistusta tähän mietintöön. Ja parhaillaan myöskin maatalousvaliokunnassa käsitellään tähän asiaan liittyvää lausuntoa ja siellä on käsittelyssä 83 tarkistusta. Minä olen kaikista vaatimattomin tässä tarkistusten määrässä, sillä minulla niitä on vain 80 käsittelyssä. Näistä tarkistusten määristä voidaan kuitenkin todeta, että tässä on odotettavissa varsinainen taistelu, mutta meidän täytyy pyrkiä kaikkien osapuolten kanssa mahdollisimman hyvään kompromissiin. Seuraavaksi haluaisin vetää yhteen joitakin asioita, joihin tässä lausunnossa haluaisin keskittyä. En mene kovin pitkälle yksityiskohtiin, sillä olette kaikki voineet lukea tämän jo kirjallisessa muodossa. Suurin osa esittämistäni tarkistuksista on sellaisia, joita jo keväisessä mietinnössä oli mukana. Suurin osa niistä siis on peräisin siitä työstä, minkä puolesta tässä valiokunnassa enemmistö äänesti viime keväänä. Ja halusin vain muistuttaa tästä taustasta ennen kuin käytte näiden minun tarkistusteni kimppuun. Kolme pääaluetta on havaittavissa kuitenkin näissä tarkistuksissa sellaisia alueita, jotka poikkeavat keväisistä tarkistuksista. Alkoholijuomia koskevasta poikkeuksesta on keskusteltu ja minä olen ehdottanut sellaista muutosta, että tämän direktiivin pitäisi kattaa kaikki alkoholijuomat. Tiedän, että tästä tulee keskustelua herättävä asia, mutta mielestäni tästä on myös tärkeää käydä perusteellista keskustelua. Alkoholihan voi olla kulttuurinen tuote sinänsä, mutta sillä on myös merkittävää vaikutusta terveyteemme. Siksi meidän ehkä pitäisi antaa kuluttajille tietoa siitä, mitä alkoholijuomiin sisältyy kaikkiin juomiin, olueen, viiniin ja niin edelleen, ainakin niiden energia- energiasisällön puolesta. Ainakin minä kuluttajana haluaisin saada tätä tietoa, vaikka silloin tällöin mielelläni nautiskelenkin lasillisen viiniä. Toinen seikka, jossa poikkean aiemmasta lausunnosta, on myös tällainen kuuma peruna parlamentissa. Se koskee niin kutsuttuja liikennevaloja, Olen hyvin avoin erilaisten mallien ja vaihtoehtojen suhteen, mutta mielestäni meidän pitäisi auttaa kuluttajaa, helpottaa hänen tehtävänsä tuotteiden sisällön selvittämisessä. Meillä voisi olla tällainen värikoodijärjestelmä, ja sitä ehdotan, tämä niin sanottu liikennevaloehdotus siis. Haluan tuoda tämän teidän käsittelyyn, niin jotta voimme yhdessä puhua siitä, mikä on helppolukuista, mikä voi parantaa kuluttajien ymmärtämystä kaikista niistä käppyröistä, joita niissä elintarvikemerkinnöissä esiintyy. Ja minun ehdotukseni on lähteä käsittelemään tätä asiaa liikennevalojen kautta. Lisäksi pakkauksissa pitäisi olla tieto kunkin tuotteen kokonaisenergiasisällöstä ja tämä määrä pitäisi ilmetä pakkauksen etupuolelta. Tässä alkuperäisessä esityksessähän ehdotetaan, että pitäisi olla pelkästään kokonaisenergiamäärä, mutta minä ehdotan, että, tämä, että tässä etupuolella pitäisi olla myöskin energiasisältö 100 grammaa tai 100 millilitraa kohden. Ja tässäkin voitaisiin ottaa tällainen värikoodijärjestelmä käyttöön, sillä tämä on kuluttajille helpoin tapa käsitellä näitä tietoja. Ja tunnetustihan teksti ja kuva tukevat toisiaan ja jos näitä molempia elementtejä olisi mukana, niin kuluttajat saisivat mahdollisimman helposti tietoa. Kolmas konkreettinen ehdotus, jonka tässä haluan ottaa esille, on se, että suosittelen sitä, että suositeltava päiväannos ei enää olisi se keskeinen asia, johon keskitytään elintarvikkeissa. Tässä siis näitä keskeisimpiä ehdotuksiani, mutta niiden esittelemisen lisäksi haluaisin kysyä teiltä mielipidettä siihen, että pitäisikö meidän käynnistää keskustelu myös pakkauskoosta, pakkausten koista. Ongelma on siis se, että osa tuotteista toimitetaan hyvin pienissä pakkauksissa, pienikokouksissa, kokoisissa pakkauksissa, ja, ja silloin näitä, näitä kaikkia merkintöjä voi olla vaikea saada näkyviin. Kysynkin, että pitäisikö pakkauksen kokoa muuttaa siten, että se olisi hiukan suurempi kuin tässä alkuperäisessä esityksessä. Jos vaadimme, että etiketeissä täytyy olla paljon informaatiota tästä eteenpäin, niin silloin hyvin pienikokoisissa pakkauksissa myöskin kirjasin koko olisi hyvin pieni, eikä ihmiset voisi kovinkaan helposti lukea näitä merkintöjä. Tässä siis tällainen avoin kysymys, jonka haluaisin teille esittää. Minulla on vielä kaksi kommenttia ja lupaan, että sen jälkeen lopetan. Tarkistusten jättämisen määräaika on 7. tammikuuta tai oikeastaan 6. tammikuuta. Is it court? Okay, ja, jeg øh, har, ja, undskyld, det er bare mig, der så nok har taget fejl. Jeg havde troet, at det var... Niin, pahoittelen. Tässä päivämäärässä oli jokin sekaannus siis. Luulin, että se oli 6. tammikuuta ja ilmeisesti sitä nyt on siirretty sitten 11. tammikuuta, eli sen jälkeen kun olemme palanneet joululomilta. Siinä siis tämä ensimmäinen kommentti. Ja toinen asia on sitten se, että tulevalla Strasbourgin istuntoviikolla haluaisin tavata varjoesittelijöitä – tästä mietinnöstä keskustelemiseksi. Ja haluaisin siis tunnustella, onko löydettävissä lisää yhteistä maaperää. Sen jälkeen, kun tarkistukset ovat suurin piirtein pöydällä ja niistä täytyy äänestää. Mielestäni on hyvin tärkeää, että voimme saada aikaan sellaisen kompromissin, joka tyydyttää kaikkia, vaikkakin minulla on tietysti omat mielipiteeni tästä asiasta, mutta tässä johdanto tähän asiaan. Intervin. Kiitos paljon teidän puheenvuorostanne ja selonteosta. Haluan nyt tässä antaa heti puheenvuoron varjoesittelijälle. Kiitos Laila. Ja aluksi täytyy sanoa, että äh, Skallemuksen kanssa yhteistyö sujui mutkatta varmaan pääsemme yhteisille samoille linjoille. <clears throat> Tässä mietinnössä on paljon sellaista, mistä ollaan aivan yhtä mieltä. Lähtee, voin lähteä visiosta, periaatteesta liikkeelle. Meidän täytyy antaa kuluttaja lisää valtaa. Ei hän ole mikään lapsi, vaan ihminen, jolla on, joka kantaa täyden vastuun tekemisistään ja hänen, hänen pitää saada – tehdä sitten valintansa mahdollisimman perusteellisen tiedon perusteella. Hänen ei pitää yrittää vaikuttaa, vaan hänen pitää auttaa. Tämä on tämä perus, minun perusperiaatteeni. Eli kuluttajan, kuluttajien, kuluttajien tar- mahdollisuuksien valinnanmahdollisuuden tarjoaminen. Markkinathan ovat vapaat minä vastustan kaikkia sellaisia toimenpiteitä, jotka millään muotoa estävät sisämarkkinoiden vapaata toimintaa. Tämähän on sellainen win-win tilanne kuluttajille nämä sisämarkkinat. Kaikki voittavat. Siksi vastustan tätä värikooditusta liikennevaloja. Se on liikaa yksinkertaistamista Siinä sanotaan kuluttajalle, että haha, minä tiedän mikä on parasta sinulle. Tässä, tämä, on, tämä on tämä tilanne. Te valitkaa. Minä haluan, että ne tiedot riittävät. Tämä on tämä sama konsepti. Mikä, mit, mitä hyvä terveys on? Meidän pitää tehdä selväksi se, että etiketin tai pakkauksen siinä ensimmäisessä tärkeimmässä etikessä lukee selvästi, mikä on terveellistä, mikä epäterveellistä, mikä uhkaa terve, terveyttä. Tietysti kolesterolikin on haittaa. Sitten on tärkeää tietysti sisällyttää tämä tieto tähän pakkaukseen. No, Kuluttajia on lapsia, aikuisia, terveitä, sairaita, puolikipeitä ja niin siis terveitä myöskin, niin kuin tältä taustalta huomautetaan. Ihmiset 40 ja 80 kiloisia. Ja esimerkiksi ajatellaan, mitä elintarvikkeiden rasvapitoisuuksia. Toisaalta vaikka juustossa on paljon rasvaa, se on terveellistä. Jos sinne pakkauksen lukee 32 prosenttia, ihmiset säikähtävät – Eh. ei, ei, ei, se, ei se näin yksinkertaista ole, että juusto on epäterveellistä ja sokeri on epäterveellistä. Siksi vastustan eh, tällaisia positiivisia eh, elin, elintarvikesymboleja, ja tämmöistä geneettistä modifioituja aineita. Ei siinä, niitä tarvitse mainostaa tai niistä tarvitse puhua mitään etiketissä. Kuka sen tietää, mikä on hyvä. <clears throat> Siellä voidaan muualla selvittää sitten, mikä paljon siinä on. Esimerkiksi 100 milligrammaa tai 100 muuta jotain yksikköä. Se on tärkeää. Ei, ei, on määritellä en halua, että minun puolestani kukaan määrittelee, mikä on sitten loppujen lopuksi terveistä tai epäterveellistä. <clears throat> Alkoholi on, on tietysti toinen, vaikka olenkin pohjalla. <clears throat> Al, alkoholi ja tällä, nämä eivät ole tietysti sama asia, sitä pitää säännellä, mutta eri tavalla. Alkoholijuomissa juomissa on kaloreita, se pitää ottaa huomioon mutta siitä on jo olemassa direktiivi, viinidirektiivi. Että kannattaa tarkastella mahdollisuuksia säännellä sitä eri tavoin. Siis tämän pakkauksen etupuoli on erittäin tärkeä. Tässä on tärkeää paitsi koko nä- väri, kontrasti, vaan perusta. Perusasia se on se, että, että me että minua, minua ärsyttää perjantai-illalla supermarketissa il, ilman lukulasejani. Niin, no niin, nelikymppisen ei pitäisi vielä tarvitakaan. Siis yli nelikymppisten ei pitäisi joutua kamppailemaan siinä kilva lapsi kainalossaan yrittäen selvitellä, mitä siellä, mitä ne pienet hiirijäljet sinne pakkauksessa oikeastaan pitävät takana. Se ei ole tärkeää. Pakkauksessa voidaan paremmin tasapainottaa tämä informaatio ja sitten tämä markkinoinnin välillä. <clears throat> Jotakin informaatiota pitää myöskin olla, eikä pelkästään tietoa siitä, että tämä on sisältää hämähäkkimiehen. Niin kuin äsken totesitte, meidän pitäisi yksinkertaistaa, meidän pitäisi tehdä siitä ymmärrettävä. Että mitä, mitä esimerkiksi tällainen sodiumnitraatti on. Ihmiset haluavat tietää, että natrium Natrium jotain on suolaa siis, yksinkertaisesti tällainen taulukko sitten, missä, missä ovat nämä kaikki eli raaka-aineet, kaloripitoisuus, onko GMOita, tämän tapaisia. Sitten allergiatieto on ää, ää, tieto. Ää, minulla on viisivuotias allergikko lapsena. Ja, ää, Eli haluan tietää, jos jokin elintarvike voi aiheuttaa hengenvaaran allergikoille nautittuna. Minä olen tosi eh, kypsynyt tällaisiin ilmoituksiin, että, että saattaa sisältää pähkinäjäämiä. No joko sisältää tai ei sisällä. Tässä vaan eh, elintarviketeollisuus ikään kuin eh, turvaa selustansa tämmöisin epämääräisin kommenttein. Tämä näkyy kiinnostavammin, kun huomaatte. Ja hän lopuksi haluaisin todeta, että minä haluaisin, että lähestymistapa olisi mahdollisimman harmonisoitu, enkä kannata komission ehdotusta jättää jäsenmaille mahdollisuus soveltaa omia kansallisia sääntöjä. Se hidastaisi sisämarkkinoita ja hämmentäisi kuluttajia. Jos tuote kelpaa Belgian kauppoihin, se kelpaa muillekin. Se pitäisi, sen pitäisi olla yhdenmukaisempaa. Nämä olivat minun ensimmäiset alkureaktioni. Grazie mille per l'intervento. Kiitos paljon puheenvuorostanne. Annan puheenvuoron nyt edustaja Kalsmanille. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kuulin äskettäin sellaisen esitelmän, jossa eräs professori totesi, että energiasisältöarvoilla ei, niillä ei ole mitään merkitystä, koska pitäisi keskittyä enemmän siihen, paljonko päivän aikana tarvitaan energiaa. Jos näin on, niin silloin pitää kysyä, että onko tämä koko direktiivi järkevä. Ja jos todetaan, että siinä on järkeä, niin silloin siitä pitää tehdä sellainen, että ei ole paljon tulkinnanvaraa, eikä jäsenvaltioilla pidä olla liikaa liikkumavaraa, sillä silloin meillä olisi selvitettävä nämä kaksi kysymystä. Ensinnäkin se direktiivi ja sitten eri jäsenvaltioiden säädökset. Ja tästä tulee sitten kaksinkertaista byrokratiaa. Ja sisämarkkinoiden kannalta se ei ole mikään hyvä asia kuluttajien kannalta. käsittelen paria asiaa, jotka Schaldemoisen tarkistuksissa tulevat esille. Me haluamme valistunutta kuluttajaa, emme holhottua kuluttajaa, ja sen takia torjun tämän liikennevaloehdotuksen Kuluttajan pitää mahdollisimman pienessä tilassa, mahdollisimman lyhyesti saada mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyvää informaatiota. Mutta jos hänen päälleen vyörytetään erilaisia tietoja, niin sitten siinä hyllyn ääressä on vaikea tehdä päätöksiä. Siksi pitäisi ottaa myös yhteneväiset määrät ja suuret, jos puhutaan näistä sadasta milligrammasta tai millilitrasta, niin siinä kuluttajalla olisi tällainen yhtenäinen mittapuu, jonka perusteella hän voi sitten arvioida eri tietoja. Ja takapuolella voi sitten olla vielä lisätietoja, mutta joka tapauksessa tietojen pitää olla yhteneväisiä. Se sitten, että onko tämä sata yksikköä, kuinka paljon puhuva, jos otetaan esimerkiksi purukumit, tässä käsittelyyn, niin niissähän ei ole minkäänlaista energiasisältöä ja silloin on, on aika järjetöntä niiden yhteydessä käsitellä esitä, esimerkiksi näitä päivittäisiä annoksia. No sitten Charles de Mose puhui tästä alkoholikysymyksistä. Saksassa viini on kulttuurinen tuote ja sitä nautitaan myös terveydellisistä syistä usein. Ja jos sitten viinin yhteydessä kerrotaan, mikä sen energiasisältö on ja paljonko kaloreita siitä saa, niin en tiedä kuinka, kuinka myönteinen asia se sitten on. Mielestäni pitää keskustella siitä, onko alkoholia ylipäänsä syytä ottaa tähän mukaan. Mielestäni ei kovin suuressa määrin Edellinen puhuja myös totesi, että alkoholikysymyksistä on jo erillinen direktiivi ja sen kautta mielestäni pitäisi näitä asioita säädellä. Sitten alkuperämaa merkintä. Se on seikka, johon liittyy valtava byrokratian mahdollisuus. Mitenkä aiotte oikein tarkastella tätä kysymystä ja kehittää sitä edelleen näitä velvoituksia alkuperämaa merkinnästä? jos tällaisia säädöksiä tehdään, silloin niitä täytyy myös noudattaa ja valvonnasta syntyy byrokratiaa, joka puolestaan aiheuttaa kustannuksia. Ja sitten kuluttajat joutuvat maksamaan nämä kustannukset ja erityisen raskaaksi kustannukset tulevat sitten pienille yrityksille verrattuna suuriin konserneihin. Ja kaikenlainen byrokratia pitäisi pitää minimissään. Hyvä, selkeä luettavuus on erittäin tärkeää kaikissa merkinnöissä jos puhutaan tästä komission kolmesta millilitrasta, anteeksi millimetristä, ja Charles de Mose ehdottaa nyt kahtia puolta. No, mielestäni tärkeintä on se, että merkintöjen pitää olla selkeästi luettavia ja pitäisi olla joustoa tuotteen koon mukaan. Esimerkiksi purukumipakkaushan on täysin toista kokoluokkaa kuin vaikka sipsipussi. Ja sen takia näissä koko merkinnöissä pitää olla hiukan jouston varaa. Halusin ottaa tämän nyt näin yleisesti esille. Varmaan yksityiskohtaisemmin näitä asioita puidaan vielä. Mutta meidän kantamme on se, että kuluttajalla pitää olla riittävästi informaatiota, se pitää esittää selkeästi, jotta hän voi ottaa sen huomioon ostopäätöstä tehdessään. Ja nyt, jos esittelijä haluaa selkeyttää kuluttajan valintamahdollisuuksia, niin monet tarkistuksista vaikeuttaisivat niitä valinnan mahdollisuuksia mielestäni. Ja lisätaakka, joka tästä aiheutuu elintarvikevalmistajille, pitäisi pitää mahdollisimman vähänä ja meidän pitää kaikki keinoin välttää lisäbyrokratian luomista ja sitä tilannetta, jossa yritykset eivät tietäisi, että missä maassa mitäkin säädöksiä pitäisi noudattaa. Se ei missään nimessä palvele sisämarkkinoiden etua. Kiitos paljon puheenvuorostanne. Annan puheenvuoron Rova Ruurikille. Meine Kollegin Emily Turunen, die leider heute... Kiitoksia. Täällä varsinainen varjoesittelemme ei voi olla paikalla. Ja haluan kiittää hänen puolestaan hyvästä yhteistyöstä Rovas Kallemoisen kanssa minulla on äh, tästä hänen äh, puhe, nuotit häneltä. Tässä puhuta yhteltä tästä aikuisesta kuluttajasta. Se on ihan totta. Meidän pitää katsoa, että tästä hän saa sen tiedon, mitä hän tarvitsee. Äh, Sitä hän ei aina toistakin saa minä olen mikään iso äidin iässä, mutta muistan kuitenkin vielä sen, kun lapset olivat pieniä. Me täytyy tietysti turvata heidän turvallisuuteen. He voivat kenties hyvinkin sairastua jostakin tuotteeseen. Täytyy katsoa sitten, että kuluttajan tieto, tie, kuluttaja saa sitä tietoa, mitä hän tarvitsee. Eli sitä tietoa, mitä hän tarvitsee. Se on se avain, avainsana. Se täytyy olla e, yksinkertaista, helppo, helppo, helposti ymmärrettävissä. E, mutta sitten jos taas toisaalta e, ajatellaan, että että, että tieto kohdistuu esimerkiksi valistuneeseen kuluttajan tai sitten vähän ei niin valistuneeseen. Ja se tietenkin tieto on kumminkin yhtä tärkeää silloin. Sitä alkoholista vielä, että en minä siellä Viinin etiketissäkään halua mitään epäasiallista tietoa saada. Ehkä ihmiset eivät tiedä, että, että, että alkoholi sisältää huomattavasti kaloreita. Se ei välttämättä ole kauhean hyvin tunnettu asia vallankaan miespuolisten kuluttajien keskuudessa. Tämä, tämän tiedon eh, pitää, pitää se olla tietysti käytettävissä, eikä sen eh, pitää sitten sopia myöskin niistä niin, että sillä, että siellä on sitten muun lainsäädännön kanssa yhteen sopiva ja sopia niistä sitten elinkeinon kanssa niin, että se on muotoiltu niin, että se todellakin edesauttaa kuluttajan valintaa. Salemoosista täytyy valtioesittäjältä puhua näistä itse näiden pakkausten tai näiden etikettien sisällöstä, mutta muuten olen aika pitkällä hänen kanssaan samaa mieltä. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron edustaja Kosasnikille. Olkaa hyvä. Mně to nedá, abych to, abych to neřekl eh, v této, v této situaci, protože já jsem tady stejně... Rouva puheenjohtaja, minä ton tiedän, että olen nyt tässä samassa veneessä edeltäjieni kanssa – enkä minä ole voinut osallistua kaikkiin sessioihin, mutta minulla on kuitenkin muutamia kommentteja. Tulen juuri Hondurasista. Anteeksi, jos olen vähän äh, kiireinen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta komin monimutkaiselta asialta ja jokaisenhan täytyy täydä täytyy voida antaa oma näkemyksensä, mutta minä en kyllä ymmärrä ollenkaan, mitkä tässä ovat ne panokset, kun kuuntelen kaikkia puheenvuoroa, puheenvuoroja, jos yritän ymmärtää pieniä isoja kirjaimia, värejä, etikettejä, merkintöjä, puhutaan niistä allergisoivista ai- ruoka-aineista, niin mitä sitten meidän kansalaisemme ajattelevat, joilla ei ole yhtä paljon tietoa hallussaan kuin meillä? Eihän kuluttaja ole mikään ääliö. Minä luulen, että voi aina sopeutua, eikä täälläkään myös pidä puuttua liian tarkkaan, liian pitkälle, et, vaan meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kuluttaja voisi välttyä liialliselta byrokratialta, koska kuluttajahan se viime kädessä maksaa. Tämä oli minun poliittinen näkemykseni asiasta. Minä olen hyvin iloinen siitä, että, että kollegani sitä, mitä kollegani ryhmästäni esittivät. Kiitos. Grazie mille. Kiitos paljon. Tässä nyt annan seuraaville, seuraavalle puhujalle aikaa istuutua. Olkaa hyvä. Annan puheenvuoron nyt edustaja Wengesbergille. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös siitä, että odotitte minua hetkisen. Mielestäni eri, elintarvikemerkinnät ovat yksi perustavimmista tavoista antaa kuluttajille tietoja asioista ja torjua lihavuutta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että elintarvikemerkinnät yksin eivät riitä, vaan tarvitaan myös tiedotuskampanjoja, elintarviketiedottamista, valistusta ylipäänsä joka tapauksessa kannatan tätä ehdotusta periaatteessa ja kannatan kuluttajille tiedottamista, mutta kysymys kuuluu, miten se tehdään parhaiten. Haluan, että otamme huomioon pienten ja keskisuurten yritysten edut. Uskon, että suurilta konserneilta voidaan kyllä yhtä jos toistakin käytännössä vaatia, mutta meidän täytyy varmistaa se, että kaikki voivat toteuttaa nämä nyt tehtävät säädökset, esimerkiksi pienet leipomot tai pienet teurastamot, lihakaupat, jotka itse pakkaavat tuotteitaan, niillä pitää olla mahdollisuus jonkinlaisiin poikkeuksiin. Allergiamerkinnöistä sitten on tehty hyvin hyvä ehdotus. Tässäkin pitää ottaa huomioon pienten yritysten asema velvoittavissa merkinnöissä. Otan esille yhden asian, josta kenties saamme aikaan yhteisen mielipiteen. Ja olisin iloinen, jos voisin sitä sysätä eteenpäin. Nimittäin olen sitä mieltä, että pakkauksen etupuolella, ihan niin kuin Sommerin esityksessä tehtiin, tämä elintarvike, elintarvikkeen energiasisältö pitäisi mainita pakkauksen etupuolella. Ihan sama, onko kyse juustosta vai pizzasta vai mistä asiasta Esimerkiksi maidontuottajat pitäisivät tätä oikein hyvänä asiana ja toivoisin, että maitoteollisuus tässä asiassa tekisi yhteistyötä kanssamme. Kun nyt olemme muotoilemassa näitä tarkistuksia ja haemme tällaista poliittisten ryhmien yhteistä kantaa, niin pitää miettiä, että miten tätä asiaa sitten tällaisten siis keinotekoisista valmistusaineista tässä on kyse ja siitä, että pitäisi olla merkittynä se, sisältyykö pakkaaseen, pakkaukseen keinotekoisia valmistusaineita vai ei. Se, että puhutaan tästä päivittäistä energian tarpeesta, on kiistanalainen siksi, että siinä voidaan puhua vain keskiarvoista, ihmisten keskimääräisestä energian tarpeesta ja se vaihtelee voimakkaasti ihmisten kesken. Esimerkiksi 50-vuotias nainen tarvitsee keskimäärin 2000 kilokaloria energiaa päivässä. Se on se ohjearvo. Eikä ole järkeä sitten lähteä välttämättä esittelemään tätä asiaa miesten, lasten ja niin edelleen energiatarpeena. Ja mielestäni olisi hyvä, että mietittäisiin tätä kilokaloriasiaa, sillä jos puhutaan vain grammoista esimerkiksi siitä, montako grammaa rasvaa tai hiilihydraatteja tai mitäkin tuotteessa on, niin en minä saa sitä mitään irti. Pitäisi siis olla nämä kilokalorit merkittyinä. Täytyy siitä riippumatta miten asia sitten käsitellään, niin estää se tilanne, jossa suurteollisuus sitten hyödyntäisi, alkaisi kikkailemaan erilaisilla pakkauskoilla. Ja siksi tämä ö, suure, jota tässä pitää käyttää, on 100 milligrammaa tai 100 millilitraa. Siis siihen suhteutetut arvot, ei pakkauskokoon suhteutetut. Sitten tämä liikennemerkki pakkiasia. Mielestäni se olisi liian yksinkertainen asia, liian yksinkertainen tapa käsitellä asioita. On sellaisia tutkimuksia, että jos tällainen punainen valo olisi jossain tuotteessa, niin kuluttajat ajattelisivat, että se on haitallista, ehkä jopa vaarallista. Ja esimerkiksi rasva voisi aiheuttaa tällaisia merkintöjä, mutta rasvahan on kuitenkin osa terveellistä ruokavaliota, kunhan se määrä vain pysyy aisoissa. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi äidinmaitoa, niin saisiko äidinmaito sitten, jos se pakattaisiin näiden säädösten mukaisesti, saisiko se sitten niin kuin hyvät arvosanat tässä liikennevalokäsittelyssä? Sillä siinähän on esimerkiksi hyvin paljon rasvaa. Haluaisin siis, että olisi tämä päivittäisen energian tarpeen väline käytettävissä ja mielestäni se pitäisi mainita etusivulla, pakkauksen etupuolella siis. Ja pitäisi olla kuluttajalle selvää, että jos nyt syön tämän pizzan, niin silloin olen saanut niin ja niin monta prosenttia päivittäistä rasvan tarpeestani. Tässä nämä minun ehdotukseni lyhyesti ja olisin oikein iloinen, jos voisimme näistä päivittäisistä merkinnöistä kollegojen kanssa puhua vielä lähemmin. La ringrazio per l'intervento e passo ora la... Kiitos paljon. Nyt haluan antaa puheenvuoron rouva edustaja Montille. No, Presidente, sono stato in realtà in parte anticipato su quello che volevo esprimere. On jo paljon sanottu, jota minäkin halusin kommentoida, mutta kuitenkin haluan sanoa sen, että olen ihan samaa mieltä varjoesittelijän kanssa. Minäkin haluaisin puhua tästä kuumasta perunasta, eli näistä siitä, mitä nyt on eniten täällä käsitelty. Esittelijähän puhui siitä, kuinka välttämätöntä on määritellä joidenkin graafisten merkkien avulla sitä, mistä kuluttaja haluaisi päättää. Graafisten merkkien avulla voisimme saada samantyyppisen kuvaston ja värien avulla voimme antaa kuluttajille enemmän tietoa en ole samaa mieltä siitä, että käytettäisiin näitä liikennemerkkejä, valoja, koska punainenhan tarkoittaa sitä, että pitää pysähtyä ja vihreällä voi ajaa hyvillä mielin eteenpäin. Näin ollen siis tässä tulee sellainen tunne, että on tullut tehty, että valitaan kuluttajan puolesta, tehdään valinta hänen puolestaan, ja se ei ole hyvä. Mutta jos haluamme etsiä kompromissia, minä kannattaisin sitä, että käytettäisiin valoja, mutta ei samassa mielessä kuin nyt käytetään liikenteessä näitä valoja Eli punainen olisi aina silloin, että se ilmoittaisi jotain tiettyä vaaraa tai huonoa asiaa kuluttajalle. Jos meillä on graafinen piirros ja sen mukana väri, niin sen avulla voimme antaa tietoa kuluttajalle. Ja luulen, että pitäisi välttää näitä liikennemerkkivaloja ja välttää tiettyjä värejä pakkauksessa – näin ollen haluaisinkin tehdä ehdotuksen, joka on vähän provosoiva. Jos halutaan käyttää värejä, niin miksi sitten ei voitaisi käyttää sinistä, jolla voitaisiin ilmaista elintarviketta, jossa on liikaa kaloreita. Ja sitten voitaisiin käyttää keskiarvoa ja ruskea, joka pitää vähän, joka on vähäkalorinen elintarvike. En tiedä, onko näillä väreillä mitään järkeä, mitään merkitystä kuluttajille, onko sillä mitään sisältöarvoa sen enempää kuin muissa väreissä. Mutta jos käytetään punaista ja oranssia ja vihreitä niin silloin annetaan tiettyä tietoa kuluttajalle, jolloin hän pysähtyy miettimään. Mutta en tiedä, onko tässäkään kuluttajien etu ajateltu viimein. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Haluan antaa nyt puheenvuoron edustaja Kellille. Uh, last time I checked, I was a mister, but... No niin, tässä nyt heitetään huumoria tästä sukupuolesta, kun vissiin tuli italiaksi väärin ulos. <clears throat> Suomessa käytettiin neutra, neutria edustajana. No niin. Tässä on tiettyä tulen arkuta. Tästähän on ennenkin puhuttu. Minä Irlannin parlamentissa tähän keskusteluun joudun aikoinaan osallistumaan tuon tuostakin. Tässä on tällainen déjà vu meininki nyt. Ja tämä mielipiteen jakaumakin kuulostaa kovin tutulta. Jos, meidän, jos me aiomme ikinä päästä tästä puusta pitkään, vai, kuten minusta pitäisi, ainakin nämä muutosesitysten määrä sitä kuvastaa, tässä vaikuttaa käyvän niin, että ehkä välttämättä emme tavoitteeseen ikinä pääsekään. kuluttajien pitää saada tietoa ymmärrettävällä tavalla ja nopeasti ymmärrettävällä tavalla, mutta sitten samalla varmistaen, että sisämarkkinat ja sen toiminto, ne toiminnot eivät vaarannu. Tässä on koko joukko teknisiä kysymyksiä tiellä niitähän voidaan puida ad nauseam, niin kuin teemmekin. Minusta ensinnäkin alkoholi pitäisi ottaa mukaan. Tässä oli, tultaisiin nyt jättäneeksi hyvä tilaisuus käyttämättä, jos näin emme toimisi. Tokko tähän asiaan enää palataan lähitulevaisuudessa. Sen vuoksi minusta alkoholi olisi otettava mukaan tähän säädökseen. Mitä sitten tulee värikohditukseen? Täytyy päästä tiettyihin jonkinlaiseen kompromissiin. Joku, tämä kompromissi pitää olla jollakin tavalla väri, väri suun, suuntanut, suuntautunut. Jos meillä ei, ei ole mitään sellaista, niin sitten nämä saavuta päämäärämme loppupeleissä. Ymmärrän, että Tarvitsemme tie, tietoa, joka ei rajoita ihmisten valinnanmahdollisuuksia, e, ettei aja harhauduta sitten muuhun kuin terveyspainotteisen il, ilmaus, ilmaisuun. Tar, jos, jos päädytään johonkin muuhun, tarvitaan siis ää, värikoodien käyttöön, sen pitää olla sitten hyvin jo, jo, johdonmukaista kaikkialla – ja tämä esimerkiksi oranssin ja vihreän käyttö ja sen väri, eri värisävyt pitää olla sitten, värisävien pitää olla kaikille selvä. Siis tuot, tuotteesta, tuotteesta, kapakkauskoosta ja, ja muista omin, ominaisuuksista riippuen tieto, tieto täytyy sopeuttaa siihen ja myöskin kaikki, kaikkien valmistajien pitää tietää. Siis nämä spesifikaatiot pitää olla kaikille selvällä, selvänä. Tässä törmätään nyt sitten nopeasti PK-sektorin ongelmiin, erityisesti tietyn tyyppisten. Kun minä käyn torilla, aina kun pääsen, pääsen kotiin, se parasta lähiruokaa, mitä on siellä torilla tarjolla. Tietyt tuottajat, pien, pien tuottajat jout, saavat, ansaitsevat poikkeuksen näistä tietyistä säännöistä. Mutta jonkinlainen periaate täytyy käydä, vaikka heidän tarvitsekaan yksityiskohtaisesti diagnosoida, kuinka paljon jauhoa, omenaa, perunajauhoa ja muuta omenapiirakkaan menee ja sokeria. Tietysti siinä, siinä on kermaa sokeria, mitä nyt sen onkaan että se, sitä siinä on, se saa riittää kustannustekijöistä johtuen. Alkuperämaa merkinnät, niin minä uskon, äh, uskon lujasti siihen, että se täytyy ottaa huomioon. Se on aika monimutkainen kysymys. Ei ehkä tänään, mutta sitten huomenna tai jonain tulevana päivänä sitä täytyy pysähtyä käsittelemään. Sitten mitä kieliregimiin tulee, äh, pitää käyttää yksinkertaista kieltä ei-tieteellistä pitää puhe, tai siis arkikieltä käyttää kaikkien, kaikille ymmärrettävää kieltä. Siis ei, tämä, mitä puhuttiin tästä, että saattaa sisältää pähkinäjäämiä, olen ihan samaa mieltä, sitä joko, niitä joko on tai ei ole. Ja sitten vielä yksi asia suosittamassa yhdessä tämän kanssa. Jos nyt ajatellaan toista osapuolta, tätä, tätä näitä tavoitteen, tavoitteitamme. Meidän pitää samalla tähän kytkeä jonkinnäköistä valistustyötä, ellemme. Siinä taas valuu yksi, me, siinä on taas yksi menetetty tilaisuus. Koska tämä valistus, valitus, valistusprosessi on eri, erinomaisen tärkeä samalla kytkeä tähän sitten tämän uudistuksen lanseeraamiseen hyöty on, on, hyödyt, hyödyt ovat mittavat tietysti sitten, kun tämä saadaan toimimaan. Ilman sitä tässä menee taas hyvä tilaisuus hukkaan. Grazie mille. Passo ora la parola a... Kiitos paljon. Annan puheenvuoron edustaja Juonille. Euh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan me olemme sitten käytännössä samaa mieltä siitä, että meillä on kokonaisvaltainen tavoite antaa parempaa tietoa kuluttajalle. No, kai me kaikki olemme tästä yhtä mieltä. Vaikeus piilee siinä, että mistä löydämme sopivan tekniikan, jotta voimme antaa tätä parasta mahdollista tietoa, jotta hän voisi tehdä hyvin omaehtoisen valinnan tietoisena omasta valinnasta. Meidän täytyy löytää lainsäädäntö, missä maassa on kaikista tarkin ja tiukoin lainsäädäntö. Se löytyy Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa, jos siellä syö jotain, niin siellä pitää olla paljon tahdonvoimaa, jotta haluaa syödä hyvin, koska merk merkintöjen perusteella voi niellä ihan mitä tahansa hyvällä omalla tunnolla, mutta kuitenkin 50 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä on ylipainoista. Eihän tämä tarkoituksena olisi kertoa teille, että ei pidä ryhtyä mihinkään merkin, merkintöihin, etiketöintiin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole tässä nyt tätä graalin maljaa, jonka avulla voitaisiin ratkaista tämä kysymyksen, öö, kysymyksen tai ongelman ratkaisu. Eihän tämä etiketöinti ole mikään itseisarvo. Meidän täytyy ajatella kuluttajaa, kuluttajan terveyttä ja hyvin tehtyä valintaa. Liika etiketöinti taas sitten tappaa tämän tiedon tai viestinnän tai tiedon ja on Kyllähän kuluttajan pitää pystyä voida analysoida kaikkea saatua tietoa. Mehän olemme täällä nyt aikamoisen painostuksen alla. Kaikki haluavat saada kirjatuksi kaikki mahdolliset ainesosat, ja sitten, jotka ovat ongelmallisia. Diabetikoille pitää puhua sokerista, pitää puhua myös mm, suolasta, koska se on tärkeä sydänsairaille, se on tärkeää, jos niille ei ole munuaistivajan toimintaa. Meillä on hidas ja nopea sokeri, jokainen haluaa lisätä oman, oman näkemyksensä, joka on omasta mielestään tärkeä ja merkittävää. Nämä elementithän vaikuttavat siihen, että me emme voi enää odottaa liian pitkää koska meidän pitää ryhtyä nyt laatimaan jonkinlaista etiketöintiä. Esille nousee sitten kysymys, tärkeä kysymys, avainkysymys siitä merkinnöinnistä, onko meillä vihreä, punainen, oranssi liikennemerkkivalojärjestelmä jos käytämme punaista, oranssia ja vihreätä johonkin tuotteeseen, niin sitten pitää laittaa punaista Coca-Colaan omasta mielestäni kaikkea sitä, mitä myydään tässä pikaruokalaketjuissa, mainitakseni niistä vain yhden McDonaldsin. Me olemme Belgiassa, Ranskan perunoiden valtakunnassa. Jos lähdemme merkitsemään jotakin punaisella, niin tässä voidaan mennä vielä askel pidemmälle, niin jonakin päivänä voidaan kysyä, että voidaanko jokin elintarvike kieltää, jos siinä on tarpeeksi vahvasti punaisella merkittyä tietoa Eli varokaa, varokaa, se on vaarallista. Mutta sitten jos halutaan mennä vielä pitkän, pidemmälle, emme me halua ylikuormitettua etiketöintiä. Eihän tässä pidä lähteä mihinkään karikatyyrilinjalle punaisen kanssa eikä vihreän eikä oranssinkaan kannalta. Meidän, kyllähän kuluttajan pitää voida ymmärtää ja hänen täytyy pystyä toimimaan olemassa olevan etiketöinnin pohjalla ja saada jonkinlainen järkevä ratkaisu. Sitten meillä on eri elintarvikkeita, joita ei ole pakattu. Mehän en, Ranskassa ainakin pidämme paljon patongista. Me tiedämme, että kaikki karikatyyrit tähän liittyvät tietysti tämä vihreä paskeri ja, paket, ja patonki kourassa liikkuva, patonki kainalassa liikkuva ranskalainen on pilakuvien jatkuva aihe, mutta meidän täytyy löytää ratkaisu myös niille tuotteille, jotka on paketoitu Äh, paketointiketjussa, jotka eivät ole paketoituja kauan ennen myyntiä. Mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi säilyttää mielessä nämä kahden tyyppiset pakkaukset, siis tuoret tuotteet ja pakatut tuotteet, niin jäsenvaltioiden täytyy miettiä ehkä kahden tyyppistä etiketointia. Meidän täytyy tietää, mitä tapahtuu jakeluportaassa, onko se heterogeenista koko EUn alueella. Kolmas kohta. Minä olen ihan samaa mieltä kollega Kielin kanssa, kun on kyse pientuottajista, PK-yrityksistä tässä. Tässä kohtaa heidät pitäisi vapauttaa ehkä näistä säädöksistä, koska emme me halua heikentää tätä teollisuusverkoston osaa, osaa missään jäsenvaltiossa. Kiitos paljon. Grazie mille. Eh, Passora. Kiitos paljon. Haluan nyt antaa puheenvuoron Rova, Rova Gebhardtille. Frau äh, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Kristel tästä työstä, jota olet tehnyt. Tärkeä eikä kovinkaan yksinkertainen asia on meillä tässä käsillä ja se perustuu Bernadetten esivalmisteluihin. Ja Meillä kaikilla on tietenkin yhteinen tavoite. Periaatteessa haluamme huolehtia siitä, että kuluttajat, kansalaiset voivat, päättämään sen, voivat päättää sen, mitä he ostavat ja että heillä on riittävät tiedot näiden päätösten teon taustaksi. Tässä on tavallaan verrattu omenoita päärynöihin ja sehän ei ole kovinkaan yksinkertaista. Meidän pitäisi nyt selvittää se, että mistä me nyt tässä oikein puhumme. Jos ymmärsin oikein, Kristel voi korjata, jos ymmärsin väärin. Mielestäni siis emme nyt puhu omenamehusta esimerkiksi. Minulle riittää omenamehusta se tieto, että onko siihen lisätty sokeria vai ei. Emme puhu myöskään omenoista, joita vaikka torilta voi ostaa, tai lihanpalasta tai vihanneksista. Me puhumme pakatuista tuotteista, jotka tulevat markkinoille ja jotka yhä useammin sisältävät yhä useampia aineksia. Ja joista kuluttajat eivät voi yksinkertaisesti olla selvillä, mitä niissä on, ellei sitä heille kerrota. Jos esimerkiksi supermarketissa käyn ostoksilla, en minä tiedä, että mitä niissä pakkauksissa oikeasti on. Olen ostoksilla monesti yrittänyt vertailla erityyppisiä leivoksia tai kakkuja esimerkiksi – Kakuthan eivät varsinaisesti yleensä ottaen ole hyväksi terveydelle, mutta silti niitä mielelläni silloin tällöin syön. Ja silloin haluaisin tietää, että missä tuotteessa on enemmän rasvaa tai enemmän sokeria kuin jossakin toisessa ja valita sitten sen, missä on mahdollisimman vähän. Mutta vertailu on vaikeaa, koska, koska raaka-aineiden järjestyskin vaihtelee ja sitä voi tietysti päätellä, että missä suhteessa näitä tai mikä näiden raaka-aineiden tärkeysjärjestys on, paljonko, paljonko kutakin tuotteessa on, mutta niitä tarkkoja määriä ei kuitenkaan saa selville. Tämän ilmeisesti ymmärsin oikein. No sitten toinen kysymys on se, että miten eri tuotteita käsitellään niin täällä puhuttiin myöskin lapsista ja heidän terveydestään ja siitä, kuinka tärkeä tieto esimerkiksi sokerin määrä on. Ja silloin olisi hyvä olla sellainen merkintä, jossa kerrottaisiin, että tässä on paljon sokeria. Ja sitten pakkauksessa olisi jokin selkeä merkki, joka kertoisi, että, että huomio, huomio, miettikää nyt paljonko haluatte lapsillenne syöttää sokeria. Ja silloin voitaisiin kenties helpommin valita sellainen tuote, jossa tätä varoitusmerkintää ei ole ja lapset saisivat vähemmän sokeria. Minun menettelytapani, mitä nyt ehdotan tässä, olisi se, että emme ottaisi käyttöön tällaista tuotetta koskevaa liikennevalomerkintää, vaan ottaisimme sen tuotteen ainesosia koskevat liikennevalot ei se, ei se suinkaan pidennä tätä prosessia. Tuotteessahan periaatteessa on tiedot siitä, paljonko niissä on natriumia, erilaisia rasvoja, sokeria ja niin poispäin. Nämä tiedothan pitää jo olla tuotteissa tänäkin päivänä. Ja ehkä voisi sitten ottaa tällaiset signaalivärit käyttöön. Esimerkiksi sokeri kohta voitaisiin värittää vihreällä ja rasvat punaisella jossakin tuotteessa sisällöstä riippuen. Tällöin esimerkiksi diabeetikot voisivat todeta, että tässä sokeri on merkitty vihreällä, joten minun ei tarvitse olla tästä niin huolissani kuin sellaisessa tuotteessa, jossa merkintä on punaisella. Tällöin kansalaiset, joilla on hyvin erilaisia tarpeita, erilaisia sairauksia ja terveydentiloja, silloin he voisivat helposti tehdä omat päätöksensä meidän heille antamien, antamiemme tietojen perusteella. Nyt meidän täytyisi miettiä hiukan uudella tavalla sitä, että miten näitä eri keinoja voisi hyödyntää, eikä sanoa yksikantaan, että liikennevalot ovat huonoja, koska, koska niiden viestiä voidaan tulkita eri tavalla tai niitä värejä voidaan jakaa eri tuotteille eri tavoin. Ja periaatteessahan punainen tarkoittaa, että pysähdy, mieti hetki ennen kuin nostat tämän. Ja sitten voitaisiin katsoa, miten ihmiset tähän asiaan suhtautuisivat. Periaatteessa eri jäsenvaltioissa ihmiset haluavat tällaisia apukeinoja päätöksenteon tueksi, sillä tuotteet monimutkaistuvat koko ajan. Ja sehän tässä koko tämän hankkeen taustalla on. On aina vain vaikeampaa ja vaikeampaa päättää, mitä ostaa ja mitä ei osta. Kyse ei ole omenoista eikä omenamehusta, vaan monimutkaisista tuotteista, kuten täällä jo todettiin. Ja pikaruokaa tämä myöskin koskisi periaatteessa. Yhdysvalloissa liikalihavuus ei kuitenkaan liity näihin merkintöihin, vaan siihen, että siellä ei anneta oikeanlaista tietoa siitä, että luonnolliset tuotteet ovat tärkeitä. Yhdysvalloista on vaikea löytää hedelmiä tai vihanneksia supermarketeista ja silloinhan tarjonnassa on se vika. Tämän esimerkin jättäisin siitä syystä vähän vähemmälle huomiolle tämän Yhdysvaltain esimerkin, koska siellä näiden ongelmien taustalla on ihan toisenlaisia ongelmia kuin meillä. Olen lukenut, että Ranskassakin tilanne on muuttumassa, sillä, sillä siellä Tiettävästi on sellaisia kauppoja, joissa myydään pelkästään tätä varaa ja niitähän nämä merkinnät eivät jatkossakaan koskisi, vaan pelkästään valmiiksi pakattuja tuotteita. Ja mielestäni ei nyt pidä sotkea keskenään sellaisia asioita, jotka eivät yhteen kuulu, vaan pitäisi pyrkiä johdonmukaisesti kohti sitä selkeää tavoitetta, joka meillä tässä periaatteessa kyllä on. Grazie mille, do ora la parola alla... Kiitos paljon. Nyt puheenvuoro seuraavalle puhujalle. Madame la Présidente, Kiitos rouva puheenjohtaja. Me varmasti olemme samaa mieltä siitä, että me elämme kulutusyhteiskunnassa, markkinataloudessa, me siinähän on piilee paljon onnea. Meillä on hyvät mahdollisuudet valita, tehdä omia valintoja mutta meidän täytyy tehdä vastuullisia valintoja ja se edellyttää silloin, että saa hyvin tietoa. Minä olen vakuuttunut siitä, että meillä käyneet hyvin teknisen keskustelun, mutta meillä on kaikilla sama tavoite. Te olette ihan oikeassa, herra Jyvän, siinä, että ihan etiketti takaa hyvää terveyttä. Meidän täytyy eikä se tapahdu yhdessä yössä. Meidän täytyy vuosikaudet kasvattaa, valistaa, ihmisiä siitä, että he tietävät, mikä on hyvän terveyden perusta ja alkukohta. Minä olen ihan vakuuttunut siitä, että kyllä me voimme ymmärtää toinen toistamme. Sehän on, mehän olemme onnistuneet joidenkin tuotteiden kohdalla. Tämä asiakirja on kulkenut pitkän tien, kun minä menen ostoksille, minä otan silmälasit heti esille. Minä olen vähän tämmöinen kiihkoilija ehkä joissakin asioissa, mutta on paljon tuotteita, joissa puhutaan esimerkiksi maitotuotteista tai sitten puhutaan eineksistä. Siellähän on jo hyvä etiketöinti käytössä. Minä en kannata ehkä nyt jotain punaista tai vihreätä tai oranssia meillähän on tietysti kynnysarvoja ja pitää aina olla vähän epäileväinen, mutta on olemassa tuotteita, joissa on erivärisiä merkintöjä. Ja kyllä kai me nyt voisimme tästä päästä sopuun Euroopan tasolla. Ranskassahan eihän käytetä ehkä samoja värejä samoissa ruoka-aineissa. Sokerit, rasvat, suolat omaavat omat värinsä. Voidaan me laittaa grammamäärät ja prosenttimäärät ja jos voidaan havaita, että joissakin tuotteissa on 75 prosenttia rasvaa, ja jos vieressä näkee tuotteen, jossa on 30 prosenttia sokeria, jos on hyvä valistus mennyt perille, niin silloinhan kuluttaja tietää, mitä voi kuluttaa säännöllisesti ja mitä ei. Jos meillä on terve, hyvin laadittu etiketöinti kategorioineen, joissa on tietyt velvoitteet, rasvat, sokerit, suola ja niin poispäin. Ja tietysti allergisoivat allergeeniset aineet koska nämä allergeeniset aineet on kirjoitettu erittäin pienin kirjaimin. Meillä on lapsia, nuoria, murkuikäisiä, jotka saattavat syödä vähän mitä tahansa. He myös ovat hyvin usein mainoskampanjoiden kohteina, jälleen sano uhreina, mutta meidän täytyy taata se, että tämä ostajaryhmä pystyy myös lukemaan nämä näistä aineista. Ehkä gluteeni on yksi näistä tärkeimmistä, se on hyvin vakavasti otettava asia. Jos otetaan esimerkiksi pieni purkka, purukumipaketti, sinne on kirjoitettu hyvin pienillä, äh, mikä on epätervettä. Mutta tietysti voisimme laittaa jonkun tämmöisen haarukan, mistä voisimme päästä yksimielisyyteen. Kyllähän me olemme yhtä mieltä tavoitteista. Mm, tässä tässä IMCO-valiokunnassa on äänestetty, eikä tulos ollut niinkään huono. Öö, minä ymmärrän Kristelin kannat, ne menevät hyvään suuntaan. Totta kai meidän täytyy myös keskenämme päästä yhteisymmärrykseen. Meidän täytyy olla todella yksimielisiä tästä asiakirjasta, koska se ehkä vaikuttaa alun perin vähän turhalta, mutta se on aika painava asiakirja loppujen lopuksi. Öö, Kiitos paljon. Jos ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä, niin annan puheenvuoron tässä kohtaa komissiolle. Olkaa hyvä. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Signore, anche questa volta presidente. Uh, uh, thank you uh, for giving me uh, the floor. It. Kiitos, että sain puheenvuoron. Tätä oli kiehtova kuunnella. Minä olen tässä kirjannut koko joukon avainhuomioita, joita äsken tehtiin. Yksi niistä oli, että tässä lainsäädännössä tulisi antaa valta kuluttajalle omien ratkaisunsa tekemisiksi. Nimenomaan siitä, siinä olemme täysin samoilla linjoilla että kuluttajalla olisi mahdollisuus valistuneeseen valintaan. Edustaja Yming totesi myöskin, että tietoa ei pidä olla liikaa, koska liikatieto on jo disinformaatiota. Minkä vuoksi me olemme lähteneet no, kuluttajilta itseltään saatujen tietojen varassa nyt liikkeelle sisällyttäen ne elementit mukaan, ottaa ne elementit mukaan, jotka kuluttajia kiinnostavat ja jättämällä muut pois. Katsoimme, että jonkin ajan kuluttua kuluttaja ei enää silmäile tätä tietoa joko ajan puutteesta tai, joko, tai siksi, etteivät ymmärrä kumminkaan, mitä siinä seisoo. Slaattaa totesi myöskin, että haluaisin myös haluavansa, että ihmiset äh, käyvät perehtymässä tähän etikettiin tai perehtyvät tähän etikettiin sillä, sillä hetkellä, kun heillä se pakkoskädessään on ehkä vaikkapa normaaleilla laseilla varustettuina. Ja sel- tutkimuksen, tutkimustyön, tutkimukset ovat osoittaneet myöskin sen, että tämä oli yksi, yksi pääsyistä, miksi kuluttaja ei perehtynyt tähän informaatioon, koska se ei ollut helposti luettavissa. Edustaja Kreutzmannille voisin vakuuttaa, että me, me olemme ehdottaneet tätä tiettyä millimetrikokoa, joka ei välttämättä sitten vastaa ihan tarpeita. omaa vikani täytyy myöntää. Tässä oli tarkoitus täyttää myöskin tätä, tätä valkoista tilaa tai tyhjää tilaa ylhäällä ja alhaalla. Nyt sitten neuvottelu, neuvottelussa neuvoston kanssa on saatu tätä täsmennettyä aika pitkälle. Ja nyt on aika laaja yhteisymmärrys siitä, että tiet, tietty fonttikoko olisi määriteltävä. Eli siis X, pienen x kokoinen teksti, eli 1,2 millimetriä. joka kaiken kaikkiaan sitten olisi kaksi, täyttäisi kaksi ja puoli milliä tässä koko tilasta, niin kuin alun alkaen oli ehdotettukin. Tämä, tätä varmaan, tältä pohjalta voidaan varmaan jatkaa. Neuvostossa ollaan, ollaan taipuvaisia myöskin kallistamaan tälle kannalle. Sitten kaunis lopuksi, kun olemme kuulleet, että jotkut haluavat värikoodeja, jotkut taas jotain muuta, jotkut, jotkut penäävät symboleja näihin etiketteihin. Minun mielestäni me, meistä se, tämä, tämä kvantitatiivinen luokittelu tai erittely on, on riittävä. Kuluttaja tietää, mitä hän suuhunsa panee ja kuinka paljon. <clears throat> Tämä on tietysti aika pitkälle ulottuva lainsäädäntö. Sen vuoksi kannattaa myöskin nämä kaikki ravintoaineet siinä luetella. Se on, se on hyvä tuoteselosteessa. Mitä sitten symboleihin ja värimäärittelyihin tulee, meistä meillä ei vielä tällä hetkellä ole riittävästi tietoa, jotta voisimme tämän järjestelmän ottaa laajasti käyttöön. Siksi katsomme, että, että on, on nyt hyvä antaa tällaisten erilaisten mallien kehittyä ja konsultoida asianosaisia ja seurata sitten jäsenmaissa jonkinlainen seurama, seuranta jäsenmaissa mahdollistaisi sitten sen, että, että tällaisia erilaisia järjestelmiä kehiteltäisiin, kokeiltaisiin. Ja sitten kun kekkaamme sieltä jonkun todella hyvän järjestelmän sit kuluttajan kannalta, ö, ottaisimme sen sitten koko yhteisössä käyttöön. sanotusta ja kuulusta huolimatta e, e, tällaiset kansalliset järjestelmät eivät muodostuisi esteiksi kompostuskiviksi. E, tässä on nyt kuultu, että, että sieltä alkaisi sitten nousta 30 erilaista merkintäjärjestelmää ja että tässä sitten monikansalliset yritykset joutuisivat sitten tähän taipumaan loppupeleissä. Kumminkin uskoin, että tässä päädytään yhteen järjestelmään, jota sitten kaikki käyttävät kuluttajien mieltymyksistä on ollut tiettyjä selvityksiä jo. Ja nyt enää kuitenkaan emme usko vapaaehtoisiin järjestelyihin, niin kuin tähän asti on tapahtunut. Puheenjohtajat tiedätte että on tässä uudistusvaiheessa, en tässä vaiheessa uskalla tämän, tämän pidemmälle lähteä selittämään tämän ehdotuksen taustoja tai tulevaisuutta, mutta töitä on tehty, sen voin vakuuttaa. Ja myöskin vaikutusanalyysi on ollut varsin huomiota herättävä ja katsomme, että ehdotuksemme on tasapainoinen ja ansaitsee huolellista, huolellista harkintaa myöskin täällä parlamentissa ja muualla. Kiitän teitä paljon teidän omasta panoksestanne ja näkemyksistänne. Ja kirjasin ylös, että se oli erittäin osuvasti ja täsmällisesti sanottu ja hyödyllistä ajatellen tätä tulossa ja olevaa työtä esittelijöiden kannalta annan puheenvuoron vielä rouva Skaldemoselle, joka voi näin ollen vastata. Olkaa hyvä. Tack för det. Och øh, tack för de riktigt många. Kiitoksia. Kiitos näistä kaikista erinomaisista huomioista. Olen hyvin iloinen siitä, että keskustelulle oli myös tarpeeksi aikaa, koska monet halusivat siihen ottaa osaa. Tein jotakin huomiota nyt ja Jatketaan keskustelua sitten tarkemmin myöhemmin. Tästä liikennevalokysymyksestä, millä nimellä näitä merkintöjä sitten kutsuttaisinkin, niin tärkeintä olisi se, että päätettäisiin jokin tapa, miten se hoidetaan, keskitytäänkö siinä prosenttilukuihin vai valmistusainekohtaisiin määriin – Tärkeintä kuitenkin olisi se, että kuluttajilla olisi todellinen mahdollisuus ymmärtää se, mitä tuotteet sisältävät